Colleagues, as always we... Kollegat, kuten aina meillä on aikaa niukasti, joten ehdotan, että aloitamme tämän tärkeän kuulemisen. Meillä on jälleen, kellan, jälleen kerran tärkeä kuuleminen. Meillä on tulkkaus 18 kieleen. Tämä lähetetään internetiin ja tämän paperiton kokous. Toivottaisiin tervetulleeksi komission jäsenien kauskan, vaan hänen vastuullaan on sisämarkkinateollisuusyrittäjyys ja pk-yritykset. Eli erittäin paljon vastuuta näillä osa joita me tutkimme. Anteeksi, siellä, olkaa hyvä. Thank you very much. I'm, I'm sorry. Uh... Kiitos. Anteeksi, että myöhästytään, mutta työjärjestys, puheenvuoro ja kysymys. Edellisessä kuulemisessa yksi ryhmistä ei ollut läsnä äh, puhe ajan, aikaa, ajan vuoksi ja silloin puheenjohtaja antoi tämän puheajan toiselle ryhmälle. Ja minusta olisi parempi, että emme tee näin, koska tästä tulee tällaista poliittista kisahännän vetoa. Ja, että jos joku ei ole paikalla, niin silloin tämä aika vain katoaa. Ja jatkamme vain suoraan eteenpäin. Tämä olisi minun pyyntöni ja ehdotukseni. Minä voin puhua tästä koordinaattorien kesken. Minä olen kuitenkin joustava puheenjohtaja mikäli kaikki tapahtuu annetussa aikamääräissä. Ja mikäli me pitäydymme annetussa aikataulussa sitä, miten kokous on järjestetty, niin mielestäni hyvältä voidaan kysyä kysymyksiä. Mutta minä nostan tämän asian esiin, kun tapaamme koordinaattorin kanssa. Ja nyt siirrymme eteenpäin. Pienkouska, ole hyvä. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, ensinnäkin haluan kiittää, että meidät kutsuttiin valiokunnan kuultavaksi. Tämän mielestäni eräs tärkeimmistä asioista minun salkussani olen käsitellyt tätä vuodesta 2014 lähtien ja nyt tietenkin tiivimmin, kun tämä päästöskandaali nousi esiin. Minä tulen puhumaan hyvin avoimesti teidän kanssa haluaisin sanoa aivan aluksi, että totuuden nimissä, että se mitä tässä päästöskandelissa on tapahtunut, niin tämän suuri häpeä. Nämä estolaitteet luotiin ja asennettiin, jotta voidaan huijata säädäntöä. On väärin, että näitä estolaitteita niin niitä ei löydetty, niitä vastaan ei toimittuun ja on suorastaan häpeä, että Euroopan kuluttajat eivät vielä ole saaneet korvauksia. Tämän asian, josta olen puhunut kovan ääneen ja tulen toimimaan näin vastaisuudessakin. Tilanteen on parannettava. Autoteollisuus ja jotkut jäsenvaltiot eivät tiedä tätä, mutta minä olen kyllä erittäin vakuuttunut siitä, että he pian tulevat tästä asiasta lisää kuuleman. Muutama asia, kun minä tartuin tehtäviin niin 2014 vuoden lopussa, niin, niin minä tiesin, että autoteollisuus ja sitä päästöjä koskeva lainsäädäntö ovat, eri, ovat tärkeimpiä asioita salkussani, tyyppihyväksyntä ja todelliset ajanaikaiset päästöt, lainsäädännöt. Tiesin, että me voi hyväksyä tyyppi oksidipäästöjä ja me tarvitsemme kunnollisen markkinavalvonnan. Meidän oli toimintaa, meidän oli toimintava nopeasti ja me toimimme nopeasti ja me hyväksymme 2015 toukokuussa ensimmäisen todelliset ajanaikaiset päästöt RD-paketin, mutta siinä vaiheessa neljä kuukautta myöhemmin kuin tämä päästöskandaali alkoi, niin silloin näimme, että meidän on toimittava entistäkin nopeammin. Ja me huomasimme, että tämä päästöskandaali helpotti tätä, vauhditti tätä meidän toimintaa. Siksi tämä toinen RDE säädös aikaistettiin lokakuulle ja ensi vuoden syyskuussa uusi VLTP-lainsäädäntö astuu voimaan eli yhdin yhdenmukaistettujenkin veden hyötyenoven testimenetelmä. Silloin on helpompi valvoa hiilidioksidijärjestelmiä, joille myös työskennellä tämän hyväksyntä järjestelmän kanssa. Markkinavalvonta on tärkeää, jotta voidaan varmistaa parempi ajoneuvojen testauksen riippumattomuus. Lisäksi on valvottava niitä autoja, jotka ovat jo liikenteessä. Me olemme ehdottaneet keskenäistä valvontaa EU väsioiden EU-jäsenvaltioiden välillä ja komissio valvoo. Me olemme ehdottaneet EU-rangaistuksia. Tässä on tarkastukset ja sopiva tasapaino eu toimii tässä valvona tahona. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki lainsäädäntö lainvalvontaviranomaiset pitäytyvät selkeästi säännöissä yhdenmukaisella tavalla. Kun me laadimme tätä ehdotusta, niin no, tämä muuttui hieman tämän skandaalin jälkeen. Mikäli tämä hyväksytään nyt nykyisessä muodossaan, niin olen varma, että Tämä tulee vahvistamaan nykyistä järjestelmää ja tekee sitä tiukemman ja kunnianhimoisemman. Tämä tarkoittaa sitä, että vastaisuudessa kurittomuutta, mm, sääntöjä ei jätetä noudattamatta kansallisella tasolla. Tämä palauttaa kuluttajien luottamuksen. Tämä on hyväksyttävä mahdollisimman nopeasti. Tämä ehdotus on nyt teille neuvostolla ja eli näillä Euroopan lainsäätäjille ja olin hieman yllättynyt, että lainsäätäjät osoittavat vastustusta vastahakoisuutta näihin muutoksiin. Me tarvitsemme teidän tuen, jotta me saamme nämä tyyppihyväksyntäjärjestelmään tarvittavat muutokset vietyä läpi. Markkinavalvonta on tärkeä, siihen tarvitsemme teidän apua, sitä ei ole ennen ollut. Lisäksi tarvitsen teidän apua muihinkin hankkeisiin. Nyt puhun kolmannesta ja neljännestä RD ehdotuksista. Ja lisäksi meidän on muutettava tätä euro 56, 56 ehdotusta, jonka tavoitteena on saattaa liikennesektori hiilisemmäksi. Minä olen sitoutunut tähän. Meidän on nyt tehtävä pesäero, pesäero menneisyyteen. Ja minä ja minun tiimini on täysin sitoutunut tähän. Meidän on voitettava estolaitteet – Tämä on tärkeä osa lainsäädäntöä ja tyyppihyväksyntä lainsäädäntöä. Meillä on olemassa tarvittava lainsäädäntö, jotta markkinoita voidaan valvoa. Lainsäädäntö tekee, asettaa jäsenvaltioiden viranomaiset ainoiksi vartioiksi tämän asian suhteen, ja nämä eivät riittävällä tasolla vielä toimi. mm, kansalliset viranomaiset eivät ole hoitaneet valvontaa kunnolla ja tässä ei ole huolehdittu pakollisista takaisin kutsuista, kun vapaaehtoiset ovat riittäneet. Ja lisäksi näitä estulaitteita oli kielletty riittävän selkeästi. Yksikään jäsenvaltio ei ole pannut täytäntöön tehokkaasti olemassa olevaa lainsäädäntöä, joten minä haluan nyt puhua suoraan. Laki estolaitteiden suhteen on varsin selvä. Ja kesäkuun liikenneneuvosto osoitti, että valtaosa jäsenvaltiosta on kanssa yhtä mieltä. Tämä tarkoittaa sitä, että se mitä me tarvitsemme on se, että me tarvitsemme paremmat säännöt, kuinka valvoa markkinoita. Jäsenvaltioiden on pantava säännöt paremmin täytäntöön ja EUlla on oltava valvova rooli siten, että Euroopan ulottuvuuden asioita käsitellään riittävällä vakavuudella. Kuten tiedätte, komissio on pyytänyt, että jäsenvaltiot tutkivat ajoneuvoja, joissa on estolaitteita omalla maaperällä. Me olemme näistä takaisin kutsumuodollisuuksista nostaneet esille ohjeita ja olemme pyytäneet, että yhteinen tutkimuskeskus auttaa luomaan tutkimusmetodeja, jotta me saamme yhtenäiset tulokset, mutta meillä ei ole vielä riittäviä, tutkimu- riittäviä tietoja arvioinnista ja tutkimuksista, joita jäsenvaltioissa on viety läpi. Lisäksi minä haluaisin sanoa muutaman sanan äh, siitä, että olen täysin tyytymätön siihen, minkälaiset reaktiot meidän kysymykset ovat kirvoittaneet. Me olemme esittäneet kysymyksiä ja vastauksia, emme ole vielä saaneet. Me tulemme, teemme yhteistyötä esivaltioiden kanssa ja tulemme seuraamaan, miten tilanne kehittyy. vai voidaan testata yhteisessä tutkimuskeskuksessa ja lisäksi me haluamme saattaa säännöt yhtenäisiksi kautta sisämarkkina-alueen. Estolaiteskandaali on voitettava, meidän on päästävä asian pohjalle. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioiden on toimittava avoimesti. Heidän on annettava, jäsenvaltioiden on annettava kaikki tiedot, joita heillä on. Minä ja koko komissio toimii avoimesti yhteistyössä, ja minä haluan, että jäsenvaltiot toimivat yhtä lailla avoimesti ja yhteistyökykyisesti. Mikään vähempi ei riitä. Me tiedämme, että Volkswagen on käyttänyt estolaitteita. No, kenties haluatte tietää, epäilenkö minä muiden autovalmistajien toimia, niin no vastaus on kyllä, että on, että kyllä, minä epäilen Muutenkin vastaavasta toiminnasta. Nyt kun skandaali puhkesi, auton valmistajat ovat sanoneet, että säännöt estolaitteiden suhteen ei ole selkeä, eivät ole selkeitä, mutta ennen skandaalia tätä asiaa ei missään vaiheessa tuotu esille. Selvennyksiä ei missään vaiheessa pyydetty. Sitten yhtäkkiä autovalmistajat vapaaehtoisesti muokkaavat päästömittausjärjestelmää ja tekevät äh, vapaaehtoisia takaisin kutsuja, niin tämä on kyllä melko erikoista. No, minä en voi sitä vielä viimeistä kantaa, meillä ei ole vielä tarvittavia tietoja, mutta minä tulen jatkamaan työtäni, niin kunnes meillä on kaikki tarvittavat tiedot, ja kunnes me olemme saaneet kaikki vastaukset jäsenvaltioilta. Minä vakuutan teille, että me tulemme tekemään kaikkemme, tulemme käyttämään kaikkia niitä keinoja, joita meillä on käytettävissä. Me emme ujostele käyttää kaikkia niitä täytäntöönpanokeinoja, joita meillä on. Minä olen myös erittäin pettynyt siitä, miten eurooppalaisia kuluttajia on kohdeltu. He ovat kärsineet tästä skandaalista. Heihin on suhtauduttava vakavasti niin jäsenvaltioiden kuin teollisuuden toimesta. Minä olen vedonnut kansallisen viranomaisiin, jotta nämä panisivat täytäntöön lainsäädännön ja suojelisivat eurooppalaisia kuluttajia. Oli myös vedonnut Volkswagenin, jotta se kantaisi vastuunsa. Nyt me työskentelemme komission jäsen Jurovan kanssa yhdessä. Me keskustelemme autoteollisuuden edustajien kanssa. Keskustelu ei ole vielä tyydyttävällä tasolla. Komissio tulee käyttämään oikeudellisia ja poliittisia keinoja, jotta kuluttaja ei jätetä yksin. Hyvät jäsenet, minä haluan, että teillä ei ole mitään epäilyksiä komission ja henkilökohtaisen päättäväisyyden päättäväisyytemme kanssa. Minä tulen toimimaan päättäväisesti, kunnes asian on puututtu juurien myöten. Mutta minulla ei ole myöskään epäilyksiä teidän roolin kanssa tämän tutkimuksen ja myös pöydällä olevan lainsäädännön suhteen, eli tämän ehdotuksen kanssa, jonka me tulemme tuomaan eteenpäin. Tämä on meidän yhteinen vastuu. Minä haluan päättää puheenvuoroni positiivisemmalla asialla, sillä minä uskon vakaasti, että päästöskandaali tarjoaa Euroopalle mahdollisuuden. Tämä antaa meille mahdollisuuden siirtyä kohti uutta autoteollisuutta, uutta liiku- liikkuvuuden aikakautta, autoteollisuutta, joka perustuu nollapäästöihin, automaatiojärjestelmiin ja me olemme perustaneet GR 2030 ryhmän, joka suunnittelee tietä eteenpäin. Meillä on suuria päätöksiä edessämme. Meidän on otettava ne kiireellisesti. Tämä liittyy siihen, mikä on diesel ja bensautojen tulevaisuus, miten me autoista tehdään nollapäästöisiä ja miten me puutumme päästöihin ylipäätään. Meidän on toimittava kiireesti, sillä muu maailma ei lepää laakereillaan. On tärkeää, että menneisyyttä ei lakaista maton alle, mutta on myös tärkeää, että me katsomme eteenpäin. On tärkeää, että meillä on avoin käsitelty menneisyys, jotta voimme liikkua kohti valoisaa tulevaisuutta. Nämä vievät meidät kohti älykästä ja puhdasta liikkuvuutta. Euroopassa. Kiitos oikein paljon. Kiitos komission jäsen. Annan esittelylle puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissaari. Habla usted de resistencias. Voisittekohan kertoa siitä, oletteko törmännyt minkälaiseen vastustukseen, kun esiin nostettiin se seikka, että halutaan puuttua tähän päästöongelmaan henkilöajoneuvosta puhuttaessa? Uh, en omalla kaudellani ole komissiossa huomannut minkälaista vastustusta, mutta tämä ei tarkoita sitä, että olisin tyytyväinen aikataulun töidemme suhteen. Aikaa vierähti paljon toivottua pidetään. Mutta ennen tätä skandaalia asioita käsiteltiin, mutta sitten skandaalin myötä nopeutettiin toimia, mutta olisi tärkeää, että samalla nopeudella tehtäisiin töitä koko tämän prosessin ajan mutta ensimmäiset kuukaudet omalla kaudellani, kun saatiin hyväksyttyä tämä ensimmäinen osa, pakettia, se oli menestys, mutta nyt sitten ollaan tässä kakkosvaiheessa. Komissaria, también ha hablado del papel, también ha hablado del papel de los estados... Kiitos. Puhuitte myös jäsenvaltioiden roolista. Onko teillä kriteerejä? kritiikkiä siihen suuntaan, mitä tulee esimerkiksi markkinoiden valvontaan? Uh, yes, I'm very much, uh... Kyllä. Kritisoin sitä tapaa, jolla uh, tyyppihyväksyntäviranomaiset uh, ovat järjestäneet työnsä. Minulla on pari asiaa selvä. Heidän on työskenneltävä sääntöjen mukaan ja palveluiden laadun täytyy olla sama. Ja tämä on, ei pidä paikkaansa tällä hetkellä, se on ongelma. Ja luonnollisesti meillä on myös sisämarkkinat, joten on yhä, että hyvä, että meillä on äh, tällainen verkosto näitä tyyppihyväksyntälaitoksia. Se on hyvä. Mutta meidän täytyy huolehtia siitä, että kaikki autot, jotka tarkistetaan näissä laitoksissa, tarkistetaan samoilla edellytyksillä ja näin ei ole. Meidän täytyy nyt ottaa oppia Volkswagen-skandaalista, eikä ehdottaa mitään uutta virastoa, vaan että Euroopan komissio valvoo tässä järjestelmässä. ojalá con la nueva legislación. Kiitokset toivottavasti Uusi lainsäädäntö todellakin johtaa siihen, että näihin haasteisiin vastataan kunnolla ja saadaan ongelmatilanteet korjattua. Totesitte, että haluatte huomioida myöskin tulevaisuuden ja eh, mainitsitte jotain siihen liittyvää. Olen tästä täysin samaa mieltä. Varmasti mahdollisuuksia tulevaisuuden suhteen on olemassa. Ja Tämä kaikki mahdollistaa toivottavasti uusien työpaikkojen syntymisen myöskin, ja näistä mahdollisuuksista on voitava puhua. En tiedä, voisitteko kertoa hieman tarkemmin näistä suunnitelmista ja aikeista, mihin aiotte pyrkiä ja tehdä, jotta todellakin autoteollisuus pääsee tästä kriisistä ulos. Varsinkin kun tarkastellaan tilannetta globaalisti, voidaan katsoa, että tämä tarjoaa myös mahdollisuuden Euroopan autoteollisuudelle. Tärkeää, että yhdessä, yhdessä teidänkin kanssanne kuitenkin eh, selvitämme eh, tilit eh, menneen suhteen. Eli kaikki todisteet on kerättävä, e, tosiasioihin on tartuttava. Niin kuin jo alustuksessani totesin, en tiedä muista autonvalmistajista. No, todistusmateriaaleja ei ole saatu, ainakaan tähän mennessä, eli en voi mennä sanomaan mitään muista autonvalmistajista kuin Volkswagenista, mutta Tärkeää on, että kaikki tiedot kerätään ja sitten ajatella autoteollisuutemme tulevaisuutta, koska kehitys on äärimmäisen nopeaa. Muutama vuosi sitten ei voinut kuvitellakaan, että kehitys olisi näin nopeaa. Ja todellakin sähköisten autojen tulo e, on ihan, ihan nurkan takana. Kyse on ehkä parista kolmesta vuodesta, ei kymmenistä vuosista ja sähköautojen käyttö tulee yleistymään huomattavasti. 2030, jonka mm, taustalla viisi komissaaria, on tärkeä juuri siksi, että se huomioi kaikki tärkeät tähän liittyvät kysymykset. Kiitos äh, puheenjohtaja, kiitos komission jäsenille, että olette täällä ja kiitos alkupuheenvuorostanne. Haluaisin keskittyä enemmän siihen, mitä tapahtui vuosi sitten, sen jälkeen, vuosi sen jälkeen, kun Volkswagen-skandaali puhkesi. Me olemme sen jälkeen saaneet paljon enemmän informaatiota ja nyt me tiedämme, että esimerkiksi 22 minuutin kuluttua eh, päästöteknologia eh, eh, mittaukset loppuvat tietyissä Fiateissa ja tiedämme, että tietyissä renaulteissa myös autot itse tavallaan sammuttavat tämän mekanismin. tämä menee hyvin paljon pitemmälle kuin vain Volkswagen. Eli meillä on hyvin paljon autoja vieläkin, jotka pääsevät tuonne maanteille, vaikka ne eivät noudata EU-lainsäädäntöä. Jos katson tätä palautuskutsulistaa, niin näen hyvin paljon vapaaehtoisia palautuspyyntöjä. Kysymykseni kuuluu, miten te varmistatte, sitten, että nykyinen lainsäädäntö, joka on voimassa, että sitä täytäntöön pannaan oikealla tavalla jäsenvaltioissa nykyiseen autokantaan. No, me olemme jatkuvassa vuoropuhelussa jäsenvaltioiden kanssa, lähinnä liikenneministereiden kanssa, koska ilman komission valvonta toimivaltuuksia me emme voi tätä tehdä suoraan. Mutta me käymme lävitse kaikki tapaukset tapauskohtaisesti jokaisessa jäsenvaltiossa. Selvitämme, mitä siellä tapahtuu. Ja ne raportit, joita olemme tutkimuksista saaneet, yritämme tehdä niistä konkreettisempia, mutta kuten sanoin, en ole tähän tyytyväinen. No, tänä päivänä meillä kuitenkin on hieman toimivaltuuksia niissä tapauksissa, joissa sääntöjä on todellakin rikottu ja sääntöjä on hieman venytetty tuolla autoteollisuudessa. Silloin jäsenvaltiot voivat sakottaa näitä valmistajia ja mikäli näin ei tehdä, niin silloin minä käytän minun voimiani ja käytän rikkomusmenettelyä enkä todellakaan kaihda sen tekemistä. Sen vuoksi me olemme pyytäneet tässä uudessa järjestelmässä valvontaoikeuksia. Niin, tässä mielessä painostatte jäsenvaltioita, jotta nämä toimisivat nopeammin. Monet kuluttajat näkevät, että autoja tulee markkinoille ja nämä eivät noudata EU-lainsäädäntöä. Nämä autot, te puhutte tutkimisesta, mutta jotkut ovat kyllä jo melko selviä, joten painostatteko te jäsenvaltioita toimimaan enemmän, tekemään enemmän kuin mitä ne nyt ovat tehneet? Um, en tiedä vahvemmin, mutta voitte luottaa siihen, että olen jatkuvassa yhteydessä liikenneministereihin ja totean, että en ole tyytyväinen vastausnopeuteen, enkä tähän koko prosessiin, mutta on erittäin tärkeää kuitenkin saada taustatietoja ja todisteita. No, sanoitte, että me tiedämme kyllä, mitä tapahtuu, ja juuri sen takia kyllä minullakin tämä tuntemus on, mm, eli ei ole jääty paikalleen tämän kriisin jälkeen, mutta näitä todisteita tarvitaan. Niitä tarvittaisiin nyt, eikä puolen vuoden päästä. Te puhuitte siitä, että pitää katsoa myös tulevaisuuteen ja olen täysin samaa mieltä tästä. Ja toivon, että voimme vetää johtopäätöksiä tulevaisuutta varten myös omassa mietinnössämme. Yksi asia, joka on tullut esiin, on se, että perusongelma on tämä suhde Euroopan ja kansallisen tason välillä te komissiona teillä ei ollut tarpeeksi välineitä äh, painostaa tarpeeksi jäsenvaltioita, ja jäsenvaltiot eivät äh, täytäntöön panneet ja noudattaneet eurooppalaista lainsäädäntöä. Oletteko te nyt katsoneet myös muita sektoreita, koska tämä sama perusongelma saattaisi näkyä myös jääkaapeissa, leluissa tai kaikenlaisessa Oletteko te tutkineet tätä niin, että voidaan välttää vastaavia skandaaleja muilla sektoreilla? Uh, we were discussing a new... Esimerkiksi lääkinnällisistä laitteista keskusteltiin, mutta minun on kyllä todettava, että ajattelin asiaa, sillä tässä nyt käymme käsiksi ainoastaan näihin valvontalaitteisiin. E, ja tässä puhutaan vain autoteollisuudesta, mutta ehkä tarvetta muullekin olisi ja komissioyksiköissä ehkä olisi syytä käydä sektorikohtaisestikin asiat läpi. Varsin usein minulta on kysytty, mitä mieltä komissiossa ollaan ja voisiko komissio ehkä tehdä enemmänkin tässä yhteydessä. Eli olisiko mahdollista ikään kuin laita tämä päästöskandaali ei, kattamaan muitakin kysymyksiä jo etukäteen? Ja todellakin, kun käyn läpi kaikki tiedot ja paperit, niin on todettava, että Tämä ei mahdollistu, jos emme tee työryhmätasolla yhteistyötä jäsenmaiden kanssa ja eri yhteyksissä yhteistyötä. Muutoin asioita ei voida nopeuttaa. Mutta on selvää, että osa ratkaisua liittyy juuri nopeuteen, mutta myös siihen, että osattaisiin ennakoida hieman sitä, mitä tuleman pitää. Lääkinnälliset laitteet mainittiin, mutta on mahdollista, että kannattaisi huomioida myös muita sektoreita. Thank you very much, Chair, thank you very much. Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos paljon komission jäsen, että te olette täällä ja kiitos, että te vastasitte näin nopeasti ja myönteisesti kutsumme siitä, että tulette kuultavaksemme näin, niin aina välttämättä komission jäsenten kohdalla ole. Minulla on kysymys, kun katsoo nykytilannetta ja missä mennään, niin monet poliitikot ja kansalaiset Euroopan unionissa uskovat, että EU on tällainen kaikkien valtias hirviö että on liikaa Eurooppaa ja että tämä on eh, huono asia. Voisitteko te kertoa, kun puhutaan eh, ainevojen päästöistä ja siitä valvonnasta, ainevojen päästöjen valvonnasta, niin kertoa? voisitteko kertoa, mitkä ovat eh, EUn valta ja toimivalta tässä asiassa? Onko komissio todellakin voimakas tässä asiassa vai onko tilanne täysin toisenlainen? Power is now eurooppalaiset valtuudet liittyvät ainoastaan lainsäädäntöön. Nykyjärjestelmä pohjautuu vastavuoroisen luottamukseen. Kun auto yhdessä maassa sertifioidaan, niin se voi liikkua vapaasti kaikkialla EU:ssa. Ihan vain selvennykseksi. Eli komission rooli on siinä, että se laatii lainsäädäntöä, se ehdottaa lainsäädäntöä hyväksyttäväksi ja sitten valvonnassa valvonta. No, lainsäädännön täytäntöönpano on asia, joka hoituu pelkästään eh, kansallisesti. Joten siis kansalliset eh, jäsenvaltiot, joiden pitäisi työskennellä harmoniassa, eh, tekevät tätä valvontaa. Onko teillä mitään vaikutusvaltaa siihen, mitä jäsenvaltiot tekevät tai eivät tee tyyppihyvännyksennässä tai koko tässä prosessissa sen jälkeen, kun ajoneuvo on hyväksytty? So Valitettavasti. Joten te komissiona ja suurena vallankäyttäjänä niin käy ilmi, että ei ole mitään eurooppalaista toimivaltuutta. Eli tämä voisi ehkäpä olla nyt jonkinlainen epäonnistuminen koko tässä arkkitehtuurissa. No, vastaus liittyy tähän uuteen tyyppihyväksyntäjärjestelmään, enkä todellakaan haluaisi nähdäkään sellaista EUta, joka olisi joku supervalta vastuussa kaikesta. Ja siksi tarkastelemme sektorikohtaisesti tätä asiaa. Tietysti tulevaisuudessa ehkä jatkoa seuraa, mutta nyt siis ehdotus tehdään sellaisena, että se koskee vain tätä sektoria, emmekä esimerkiksi mitä virastoehdotusta tee. Tietysti Virasto asiakin saattaa nostaa esiin, mutta me emme sitä kuitenkaan ehdota. Eli katsomme, että nykyehdotus riittää. Meidän valvontamme, neuvon antomme ja vastuun jako jäsenmaiden kanssa ehkä tulevat kuvan mukaan, mutta sitten jos todellakin eurooppalaista lainsäädäntöä väärinkäytetään tai huonosti toteutetaan, niin emme sivusta halua vain seurata. Te puhuitte avauspuheenvuorossanne, että olette kohdannut vastustusta. Voisitteko kertoa lisää tästä, mistä vastustus tulee ja mistä se voisi johtua? No, minä olen sitä mieltä, että ajoitus on erittäin tärkeä tästä hetkestä eteenpäin. Me ehdotimme kuluvan vuoden tammikuussa tyyppihyväksyntäehdotuksen tämän ehdotuksen, tyyppihyväksyntäehdotuksen tammikuussa – vaati aikaa, että se sain käsiteltyä ja olen kuullut, että jotkut mm, tahot ovat sitä mieltä, että tämä on liian kunnianhimoinen ja me emme tarvitse tämän tyyppistä eurooppalaista valvontaa. Onko se jäsenvaltioiden tasolta? No, jäsenvaltio ja parlamentti tasolta, joten tämän tyyppinen kunnianhimo on erittäin hyvä. Ei siinä ole liikaa eurooppalaista valtaa luomassa. Tämä koskee nykyhetkeä ja sitä tilannetta, jossa me olemme. Kolmas kysymys, ja tämä on pitkä, mutta ehkä voitte vastata siihen lyhykäisesti. Mikä on perusero USAn ja Euroopan välillä liittyen kompensaatioihin. Miksi amerikkalaiset saavat diilin ja eurooppalaiset ei? Tähän voi vastata yksinkertaisesti lainsäädännöllinen ja oikeuden puitteisto eh, poikkeaa. Oikeudellisesti tarkastellen eurooppalaiset autonvalmistajat ovat tilanteessa, että ne ei tarvitse korvata eurooppalaisille kuluttajille eh, samalla tavalla kuin mikä on laita Yhdysvalloissa. Mutta tästä on todellakin puhuttava kovalla äänellä. Tämä ei ole reilua. Eh, tiedän, että tämä ei ole reilua eh, eurooppalaisten kuluttajien kannalta. Olisi tärkeää, että eh, auton valmistajat, kuten Volkswagen, vapaaehtoisesti puuttuisivat tilanteeseen. Olen paljon keskustellut heidän kanssaan eikä näyttäisi olevan riittävästi hyvää tahtoa, kun kompensaatiosta puhutaan. Enkä tässä nyt puhu siitä, että niiden tulisi olla ihan samat kummallakin puolella Atlanttia, mutta tärkeää olisi, että jotain vertailukelpoista kuitenkin. Tämä varmasti palataan. Um, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen. Ehdottaisin, että se, mitä me löydämme tässä valiokunnassa on äh, tämä lain, äh, muka, lain noudattaminen, joka tulee olemaan se kaikkein tärkein. Ja mitä tulee teidän turhautumiseenne, niin tämähän on yksi niitä esteitä, joihin törmää. Ja sitten lainsäädännön selkeydestä vastauksista sanotte, että määritelmä näistä estolaitteista on selvä mutta sitten sanotte kohdassa 10, että käydään jatkuvasti, tehdään tutkimuksia, että voitaisiin analysoida jäsenvaltioiden kanssa tiettyjen käytänteiden laillisuutta, kuten termoikkunat. Eli siis te samanaikaisesti myös mm, katselette tätä määritelmää. No niin, minun on jälleen kerran korostettava tätä estolaitteet, ovat kiellettyjä tämän täysin selkeästi lainsäädännössämme tuotu esille poikkeukset. No, tämän, tämän tyyppisten laitteiden suhteen niin on selkeästi määritelty. Tämä ei ole se tilanne, kun Suomessa käytetään estolaitteita, siellä lämpötila on 17. Sittenhän estolaitteita tulisi voisi käyttää ympäri vuoden. Mihin näiden laitteiden määritelmät perustuvat? Valmistajien määritelmiin vai onko lainsäädäntö määritellyt ne nykylainsäädännössä jo? Sillä viime viikolla komissaari Tosani muun muassa totesi, että jotta saataisiin kunnon määritelmä, olisi käyttävä insinöörin puolen. No, insinööri tässä valmistaisi, no vastaisi kertoen näistä teknisistä yksityiskohdista. Olen puhunut minun kamereiden kanssa, niin tässä lainsäädännössä on selkeästi onnistuttu määrittämään nämä laitteet, ja nyt halutaan, että nämä säännöt pannaan täytäntöön yhtenäisesti. Jos määritellään selvää sitten jäsenmaat täytäntöön panevat lainsäädäntöä, niin miksei mihinkään rikosmenettelyihin ole menty? said it before, because... Sanoin sen aikaisemmin. Me odotamme vielä puuttuvia in, tietoja jäsenvaltioiden puolelta. En ole niin rohkea, että lähtisin rikkomusmenettelyyn ilman, että minulla on kaikki todisteet ja faktat. Ja sitä minulla vielä ei ole. Joten olette täysin riippuvainen siitä, mitä jäsenvaltiot tekevät. Totta, mutta kyllä näitä rikkomusmenetelmiä on tulossa. Then... Minua kyllä askarruttaa tämä kohdassa 10 toteatte, että analysoimme asiaa ja olemme yhteydessä jäsenmaihin tiettyjen käytänteiden osalta. Tälläkö haluatte varmistaa sen, että tai että jäsenmaat ikään kuin tunnistavat nämä menettelyt, eikä tässä niinkään ole kyse ohjeista näiden käytänteiden osalta. Ja ehkäpä piilotellaan tietoja, joita tarvitsisitte, jotta voisitte käynnistää rikkomusmenettelyn eli mikä muodostaa, saa sitten tiedon siitä, minkä pohjalta määritellään, että on toimittu sääntöä vastaan. Meidän täytyy selkeästi määritellä komissiossa, mikä jäsenvaltio on, eikä jäsenvaltioiden. Meillä tulee olla selkeästi kaikki tiedot, kaikki faktat, ja sitten me päätämme, että onko jokin käytetty laite autossa, estolaite vai ei. Eli tutkinta pohjautuu siihen, että saisitte nämä tiedot jäsenmailta ja sitten katsoisitte, onko kyse lainmukaisesta käytöstä. Olemme neljältä jäsenvaltiolta saaneet tietoja, mutta ne eivät ole täydellisiä tietoja meidän tulkintamme mukaan, ja niiden pohjalta ei voida rakentaa tätä tutkimusta. Ihan lopuksi vielä TCMV, jossa puhutaan äh, tästä vaatimusten mukaisuudesta ja mittauslaitteiden tarkkuudesta. Oletteko te pettynyt siitä, että tässä ei oltu tarpeeksi kunnianhimoisia niin, että ne täyttäisivät nämä tilastolliset vaatimukset? No. Me olimme melko kunnianhimoisia tässä aluksi tässä ehdotuksessa kunnianhimoisempia kuin mikä tämä lopullinen kompromissi ja lopullinen päätös sitten oli, mutta, mutta teillä on varmaankin teknisen komitean pöytäkirja, niin siellä ei ollut mahdollisuutta löytää yhteisymmärrystä jäsenvaltioiden kesken tätä kaikkein kunnianhimoisinta vaihtoehtoa. Alankomaat oli kunnianhimoisin ja muut eivät olleet ollenkaan yhtä kunnianhimoisia. Thank you. Henkel. Ja, ich möchte meine... Esitän kysymykseni saksaksi. Laittaa kuulokkeet. Hyvä komissaari, kun vastasitte kysymykseeni numero kuusi, totesitte, että Sulate, kysymys on määritelty selkeästi 38. Herran Van oli täällä eli edeltäjänne niin sanotusti, ja hän sanoi juuri päinvastoin. Hän totesi, että liian epämääräinen ja myös ihan julkisestikin suuren virheen. Eli voisitteko selventää, mistä on kyse tässä ristiriidassa? Eh, I can only repeat what I said before. Voin vastata toista sen, mitä minä nostin esiin. Me emme saaneet ainoittakaan kysymystä sääntöjen selvyydestä ennen Volkswagenin päästöskandaalia. Emme ainoittakaan. Kukaan ei kysynyt tällaisesta ja tällaisesta estolaitteesta ja tällaisesta ja tällaisesta poikkeuksesta. Minä tarkistin minun yksikköni avulla, että tämä määritelmä on selvä. Ja kuten minä sanoin jo aiemmin, ei ainoastaan enemmistö, vaan kaikki jäsenvaltiot yhtä lukuun ottamaan yhtä ottamatta olivat minun kanssa yhtä mieltä äh, liikenneuvostossa, että määritelmä on selkeä. Hyvä komissaari, ei tässä nyt ole kyse siitä, mitä Volkswagen on tehnyt, vaan siitä, että tässä on äh, selvä näkemysero sen suhteen, mitä komissio on päättänyt tai ehdottanut, ja toisaalta sitten sen suhteen, äh, mitkä ovat teollisuuden tulkintamahdollisuudet 17 asteen eh, mittauksia ja niin edelleen. Tehän itsekin viittasitte tähän, eli asia jää liian epäselväksi, epämääräiseksi ja näin jätettiin tällaisia porsaan reikiä autoteollisuudelle ja katsoisin, että nyt olisi korkea aika myöntää tämä ja olisi syytä, että nykyinenkin komission jäsen ei vain hänen edeltäjänsä myöntäisi tämän seikan, eli direktiivit olivat liian epämääräisiä. No, I think the, the weak point was the execution. Ei heikko kohta oli sääntöjen täytäntöön paneminen, ei itse säännöt, ei itse lainsäädäntö. Me haluamme, että säännöt panna täytäntöön yhdenmukaisesti. Säännöt ovat selkeitä nyt tällä vaihe- tässä vaiheessa, mutta me luomme ohjeet sille, kuinka olemassa lainsäädäntöä tulisi noudattaa, ja tämä kenttä selventää tilannetta jäsenvaltioille. Tätä ei tarvita, jotta jätetään estolaitteet käyttämättä. Kysymykseni ei liity estolaitteisiin, vaan siihen, että säännöt, jotka eh, koskevat ja liittyvät autovalmistajat ovat liian epämääräiset esimerkiksi mitä tulee erilaisiin lämpöikkunoihin. Ei tämä liity Volkswageniin, mutta antaa nyt olla. Minulla on vielä toinenkin kysymys. Oikeusasta vastaava komissaari Jurova sai minulta kirjeen ja kysyi, mitä pohjaa vaaditaan Volkswagenilta, e, kuinka e, siellä aiotaan menetellä, jos halutaan e, tasot saada vastaamaan amerikkalaisten vaatimuksia. Ja yllättävää oli, että te vastasitte tähän. Um, en nyt oikein ymmärtänyt kysymystä oikeusasioista vastaava komissaari Jurova sai minulta kirjeen ja kysyin, että minkälaista perustaa se edellyttää Volkswagenilta, jotta eh, suoritukset ovat sellaisia, että ne vastaavat eh, amerikkalaisten päästövaatimuksia ja Euroopan eh, päästö, mikä on suhde näihin. Kuitenkaan en saanut tähän vastausta, mutta vastauksen esitti sitten te. Ja tähän jatkokysymys. Jos olette sitä mieltä, että Volkswagen tulisi toimia Euroopassa eh, samoin kuin se toimii Yhdysvalloissa, eikö tämä tarkoittaisi sitä, että päästöstandardien tulisi olla yhtä vaativalla tasolla myöskin kuin mitä ne ovat Yhdysvalloissa? Uh, what Commissioner Jourova... Mitä komissio Jourova pyysi oli Volkswagenilta vapaaehtoista kompensaatiota. Mutta lainsäädäntö on erilaista USAssa ja Euroopassa, mutta kuten jo sanoin, meillä on kuluttajasuojadirektiivejä ja tältä pohjalta ja sen Jorova on mukana tässä prosessissa. Vielä tämä aikaisempi kysymys. Kyllä minä ymmärsin teidän kysymyksenne, mutta en ole samaa mieltä siitä, että lainsäädäntö olisi ollut liian epämääräistä. Jos se autovalmistaja haluaa olla rehellinen, se voi olla rehellinen nykyisellä lainsäädännöllä piste. Uh, thank you so much and <clears throat> thank you for commission. Federli. Kiitos paljon. Kiitos komission jäsenelle siitä, että on täällä. Hän on tullut puhumaan rehellisesti. Tämä aina helpottaa meidän työtämme. Niin, te olitte, olen tässä meidän turvallisuushuoneessa lukemassa näitä kokoisten pöytäkirjoja, niin näitä siltä, että monet jäsenvaltiot Ruotsin mukaan lukien on ollut vastahakoinen toimimaan nopeasti. Jotkut jäsenvaltiot ovat toimineet nopeasti, komissio on ollut valmis toimimaan nopeasti, mutta eräs jäsenvaltio sanoi, että meidän tulee toimia pragmaattisesti, ei käytetä lukuja, faktoja, argumentteja. Meidän on valtavien pragmaattisesti. Jotkut jäsenvaltiot eivät pokkuroneet vastaan, jotkut halusivat lykätä äänestyksiä ja niin edelleen. Niin, nämä muutokset, ne olisi tarkoitus, niiden olisi tarkoitus astua voimaan vuoden päästä. Kuinka voimme varmistaa sen, että jäsenvaltiot eivät hidasta näitä nyt käsillä olevia uudistuksia? Eli reaktiot äänestäjiltä, komissiolta, niin ovat olleet varsin selkeät, että ei ole oikein, että jäsenvaltiot tässä hidastavat tätä muutosta. Maybe again, unfortunately, for now... No, vain työntämällä. Minä ja te, te olette äh, vahva toimielin. Täytyy nopeuttaa koko prosessia. Aika on nyt meidän vihollisemme. Me taistelemme aikaa vastaan. Jos ehdotus on esitetty vuosi sitten, niin toivon mukaan me saamme ensi vuoden alkuun mennessä tämän yhtenäisen testin. Ja sen jälkeen meidän täytyy tehdä hyvää yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Mutta suurin osa ymmärtää, mikä tilanne on, samoin kuin myös nämä teknologiset haasteet, joita meillä on edessämme, ja että ei voida jatkaa eteenpäin viemättä ensin päätökseen sen, mitä aikaisemmin on tapahtunut. Uh, thank you for your response, Commissioner. Uh... Kiitokset vastauksesta. kollega kysyi komission valtuuksista. Mainitsikin yhden näistä, eli rikkomusmenettely. Ja totesitte, että olette valmis käyttämään sitä. Edeltäjännehän ei tähän ollut valmis. Sitten seuraava kysymys, jonka haluaisin esittää. Tiedän, mitä nyt on tapahtunut ja olemme saamassa selvän kuvan tilanteesta, mutta miten varmistaa se, ettei näin tule käymään uudelleen, eh, kun, eh, kun Votutskikia ja Tajania, niin sai sellaisen vaikutelman, että tiettyä ristiriitaa oli komissiolla näiden kahden pääosaston välillä. Eli mitä mekanismeja kollegio nyt käyttää hyödyntää? Eli jos vaikuttaa siltä jossain tilanteessa, että eurooppalaista lainsäädäntöä ei ole toteutettu, niin että tällöin todellakin toimitaan, ei välttämättä kyse ole jatkossa autoteollisuudesta. Esimerkiksi rakennusteollisuus saattaa olla seuraavana vaiheessa. Eli miten eh, todellakin antaa selvä, selkeä merkki. Ja nythän näin on eh, pyritty tekemään, mutta siltikään ei ole onnistuttu siinä, että todellisiin toimiin olisi menty. Ja kysyisinkin komissiolta, mietitäänkö siellä jonkinlaisia järjestelyjä tai metodia sen varmistamiseksi, että tällaisen tilanteeseen ei jouduta uudelleen. Kyllä, komission jäsenten muodostama ryhmä työstää asiaa. Itse en ollut edellisellä kaudella jäsenenä mukana, eli en tiedä tarkalleen, mutta kuitenkin olemassa olevien tietojen mukaan. Voisin todeta, että prosessiin vain vierähti liian paljon aikaa. Vuonna 2011han komissio ryhtyi toimeen RDn osalta esimerkiksi, ja nyt ollaan jo menossa äh, vuonna 2016, eli ei voida olla tyytyväisiä ainakaan työskentelyn nopeuteen. Mutta komissiossa kyllä hän todellakin on viisi komissaaria ja yksi eh, varapuheenjohtaja. En nyt voi varmuudella luvalta, mutta voin kuitenkin ainakin eh, rehellisesti sanoa, että tulen tekemään parhaani ja kaikkeni, jotta tällaiseen ei törmätä enää jatkossa. Thank you, Madam Chair, and thanks to the... Kiitos eh, puheenjohtaja, kiitos komission jäsenelle hänen alkupuheenvuorostaan. Haluaisin hieman kulkea tätä ketjua kanssanne jotta voisimme nähdä, missä me voisimme toimia. Ensimmäinen, mitä muistan, liittyy finanssikriisiin. Me puhuimme sisämarkkinavaliokunnassa pankeista ja yrityksistä, jotka eivät saa olla liian suuria äh, epäonnistuakseen. Jos mainittiin General Motors silloin esimerkkinä, niin näimme, että työllisyysvaikutukset tällaisesta yrityksen kaatumisesta olisivat niin valtavat, että joko valtion olisi tehty, tultava väliin ja pelastaa, taikka sitten sitä pidettäisiin tavallaan pant- En tuolloin ollut vielä komission jäsen. Olen 22 kuukautta ollut tässä tehtävässä ja kerättyjen todisteiden pohjalta ja osastoltani saamien tietojen pohjalta, eh, joihin täysin luotan. Katsoisin, että on tietysti mahdollista ajatella, että voitaisiin toimia nopeammin, mutta ei ehkä kuitenkaan eri tavoin. Sillä oli tiedossa, että laboratoriotestauksen ja sitten eh, ajotestauksen eh, välillä on eroja. Ja komissio lähti sitten tältä pohjalta liikkeelle, mutta aikaa tähän kaikkeen vain eh, vierähti liian paljon päästöskandaali sitten nopeutti prosessia, mutta näin ei tulisi olla. Uh. Pahoittelen, että keskeytin, mutta tässä on muitakin kysymyksiä. Eli jos näin on, niin keskustelua sisämarkkinavaliokunnassa tulisi varmasti jatkaa keskustelua siitä, onko joku liian suuri eh, kaatuman. Ja sitten seuraava eh, asia eh, joka liittyy juuri meihin lakiesäätämänä tahona, eli mikä on kilpailu testaavien tahojen välillä esimerkiksi tyyppihyväksyntä säädöksen suhteen totesitte, että ei tulisi olla minkäänlaista rahoituksellista riippuvuutta teollisuudesta mutta kuitenkin maksuja käytetään ja sitten kilpailua on testaavien yksiköiden välillä. Ja vaikkakaan nämä maksut eivät tule suoraan, vaan vain välillisesti teollisuudesta, niin kuin ajatellaan näitä niin kilpailutilannekysymyksiä testaavien yksiköiden välillä, niin eikö tämä ole yksi ongelma, johon olisi syytä puuttua? Minä en usko, että kilpailu on ongelma. Keskinäinen luottamus on perusta sisämarkkina-alueen toiminnalle. Meillä on tällainen toimielinten verkosto – Heille on annettava luottamus siten, että he noudattavat lainsäädäntöä samalla tavalla, panevat sääntöjä täytäntöön samalla tavalla. Tämä on kaiken tärkeintä. Tämä on avainasemassa meidän kannalta. Nyt meillä on se tilanne, että me tiedämme, että jotkut tyypiväksyntää toimielimet ovat heikompia, jotkut ovat parempia. Ja tilanteen ei tulisi olla näin standardien osalta on tuolta vapaaehtoiset standardit ja pk-yritykset tässä yhteydessä valittelevat sitä, että ollaan eh, epäreilussa kilpailutilanteessa. Eli tässä testauksia ei aina hoideta kunnolla. Sitten tyyppihyväksyntäviranomaiset, mitä mieltä olette? Jos eh, näillä on myöskin kaupallinen testauspalvelu, niin kuin Alankomaissa, onko tämä hyvä järjestely? Um, um, Tämä liittyy hieman aikaisempaan kysymykseen. Jäsenvaltioiden täytyy saada aikaan tällainen järkevä, kattava maksujärjestelmä niin, että voidaan kattaa nämä, tämä valvonta. No, meillä on Alankomaissa RT2V, joka on tällainen siis valtion palvelu, mutta yleisöllinen palvelu, mutta se on samanaikaisesti myös kaupallinen yritys, joka tekee testauspalveluita teollisuudelle. Mutta eikö tässä ole tietynlainen intressiristiriita? No, I do not think there is a... Ei mielestäni tällaista eturistiriitatilannetta synny. Tulee voida tarjota samat palvelut myöskin teollisuudelle ja autonvalmistajille. Thank you. Uh... Commissioner, you, you say... Kiitos. Te sanoitte, että te lähdette rikkousmenettelyyn. Täällä kukkuu. Kiitokset, että sanoitte, että lähdette rikkomusmenettelyyn, mutta mitä tulee äh, näihin äh, rangaistuksiin. Eihän tämä nyt mitään rakettitiedettä ole. Mitä te oikein odotatte? Tämähän on niin selvää. että voisitte toimia välittömästi. Olisitte voineet tehdä tämän jo vuosi sitten. Miksi te ette toimi? Eh, eh, Voin vain toistaa sen, mitä olen jo sanonut. Meillä ei ole vielä riittäviä tietoja, mutta me tulemme välittömästi toimimaan, kun meillä riittävät tiedot on. Ja sitten sanot, että jotkut uh, eh, joidenkin maiden hallinnot, hallitukset eivät anna tietoja, kuinka kauan annatte huijata itseänne. Hallitus olisi typerä, mikäli antaa sellaisia tietoja, jotka, joiden perusteella nämä menevät rikkomusmenettelyyn. Eli naurettavaa odottaa, aivan naurettavaa. Voin luvata, että emme enää kohta odottele muutaman viikon kuluttua. Sitten ei enää odotella. Yhteinen tutkimuskeskus, eli ainoa testauspaikka, joka ei ole riippuvainen autoteollisuudesta. Miksi sen asiantuntemusta ei hyödynnetä enemmän? Vastasitte yhteen kysymyksistä totesitte, että se on valmis tekemään tuplatestauksen. Onko tämä ihan todellinen mahdollisuus? Eli jos todellakin käännyttäisiin tutkimuskeskuksen puoleen, niin olisiko mahdollista, että se todellakin hoitaisi tämän tehtävän? Uh, tässä vaiheessa me käytämme yhteisen tutkimuskeskuksen asiantuntemusta, heidän tutkimuksia, heidän tuloksia niin, kun, niin paljon kuin voimme. Mutta sitten kun meillä on tämä yhteinen hyväksyntä, niin me käytämme näitä kokonaisvaltaisesti. Me teemme hyvää yhteistyötä yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa ja tämän uuden tyypin hyväksyntä astuta voimaan, niin me käytämme heidän asiantuntemusta kokonaisvaltaisemmin vielä. Eli jos toivotaan tukea kansalliselta tasolta IRCltä, niin oletteko te valmis tämän mahdollistamaan? Kyllä. Miksi sitten se kieltäytyy. Valerio Sanchar, italialainen syyteviranomainen, toivoi, että se tarkastaisi Porschen tilanteen, miksi te kieltäydyitte, eikä tästä ole aikaa vierähtänyt kuin parisen viikkoa. Eli haluatteko hyödyntää yhteistä tutkimuskeskusta vai haluatteko suojella autoteollisuutta? Haluan käyttää yhteistä tutkimuskeskusta ja heidän osaamistaan. Mutta jos Italian syyttäjä pyytää teitä käyttämään JRCn testilaboratoriota Porschen tutkimuksen. Miksi tässä sitten kieltäydytään? Onko sitten niin mitään syytä? En tiedä. Uh, um, uh, en tiedä tämän tapauksen yksityiskohdista, mutta sikäli kun olen ymmärtänyt, niin kyseessä oli oikeustapaus, ei markkinavalvonta, elin ei tyyppihyväksyntäelin, vaan tuomioistuin, joka pyysi selvennystä yhteiseltä tutkimuskeskukselta. Kenties voin kertoa tästä myöhemmin, en ole perehtynyt tämän tapauksen yksityiskohtiin. GSC has Viime viikkoina Järse on tehnyt Euro 6 eh, tarkastuksia. Näistä kaikki ovat huomioon myös vaatimuksen mukaisuuden ja miksi eh, tällä tavalla, että mitä julkisesti ikään kuin taas piilottelisitte tärkeitä tietoja, kun ajatellaan koko prosessia. Eli mittaukset eh, yhteisen tutkimuskeskuksen laboratoriossa on tehty ja nyt komissio sitten estää sen, että nämä tiedot julkaistaisiin. Eli sama eh, keino kuin komissiossa vuonna 2010. Ja sitten puhutte edistyksestä. Data. Minä en piilottele mitään tietoa. Jos te haluatte tietoa, pyytäkää se. On vain tiettyjä henkilökohtaisia tietoja, muuten kaikki on täysin avoita. Minä olen alusta alkaen hyvin avoin. No kun me kävimme Isprassa yhdessä tutkimuskeskuksessa, me niin halusimme tätä tietoa, emme ole saaneet sitä vieläkään. Joten oletteko te nyt valmiita antamaan tämän tiedon? Kyllä. 330 asiakirjaa on avattu minä puhun euro kuudesta. Me tarvitsemme sitä. Olen valmis antamaan ne teille. Herra Turmes, jos teillä on jatkokysymyksiä, niin esittäkää ne sihteeristön kautta. Tehdään jatkossakin hyvää yhteistyötä on ihan selvää, että olen valmis antamaan teille kaikki tiedot, paitsi henkilökohtaiset tiedot. Ja tästä äh, oikeusjutusta jotain myös. Sitten edustaja Evi. Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komissaari. Kysyisin, mikä on vuoden 2007-715 asetuksen perimmäinen tarkoitusperä. What is my objective? On, on... Mikä on minun tavoitteeni? Mitkä ovat asetuksen päätavoitteet? Päätavoite minulle ja tälle liberalisoinnille on se, että päästöjä on vähemmän Euroopassa ja se, että on parempi tyyppiväksyntäjärjestelmä. Ja tämä on asia, jonka puolesta me kärsimme, jonka puolesta me taistelemme ja me emme päätä taistelumme. Hienoa. Sitten minä kysyisin, kuinka te tulkitsette oikeita käytöolosuhteita artikla 5 tässä asetuksessa. Voitteko te kertoa, mikä on teidän tulkinta oikeista ajo-olosuhteista, oikeista käyttöolosuhteista. Niin kuin jo totesin, vuoden loppuun mennessä esitämme ohjeet eh, kaikille siitä, miten hyödyntää nykylainsäädäntöä, sillä tilanne on varsin selvä ja avoin, mutta Ainakin yhdeltä jäsenmaalta olemme kuulleet, että tilanne on osittain epäselvä, siksi tällaiset ohjeet laaditaan. Ja toivottavasti joulukuun alussa ne saadaan. Eli EUn päästöt. Lähdetäänkö siinä liikkeelle sitten laboratoriotestauksesta vai eh, todellisista päästöistä ja autovalmista? kuluttajien Onko nyt siis tavoitteena eh, huomioida kummat näistä? Todellinen tilanne tietysti, ja siksi tämä RDE-pakettikin on niin tärkeä minulle. Ja nämä kaksi pakettia yhdessä, ja toivottavasti ensi vuonna jo voidaan nähdä tuloksia. Nyt juuri valvomme tätä järjestelmää. Siinähän mentiin toukokuussa tänä vuonna ja ensimmäiset tulokset saadaan lokakuussa. Kerron niistä teillekin eteenpäin. Ensimmäiset valvontatulokset, seurantatulokset ja sitten katsomme hieman näistä, näitä päästöstrategioita joita valmistajilla on käytössään eh, tämän vuoden toukokuusta eteenpäin. Eli totta kai pyrkimys on sellaisiin teste- testausmenettelyihin, jotka vastaavat todellisuutta. Minulle on tärkeää, että ei keskitytä liikaa tulevaisuuteen, vaan äh, keskitytään pikemminkin menneisyyteen. Siksi minä haluaisinkin palata niihin sääntöihin, niihin asioihin, miksi mm, on vienyt niin kuin aikaa edentää uutta lainsäädäntöä. On vienyt kahdeksan vuotta, että tuotetaan, äh, komissio tuottaa uuden ehdotuksen. Long. It was much too long. Kyllä, tämä kesti aivan liian kauan. Tämä oli mielestäni aivan liian pitkä prosessi, 80 vuotta, niin aivan liian pitkä aika. Mutta se on meidän kaikkien vastuu, ei ainoastaan komission vastuu, vaan tässä tapauksessa myös neuvosto ja jäsenvaltiot ja kaikki työryhmät eri eh, tasolla, niin ovat vastuussa. Minä tiedän, miltä tämä näyttää minun Salkoni näkökulmasta ennen päästöskandaalia, kuinka vaikea oli keskustella jäsenvaltioiden kanssa ja kuinka vaikea oli päästä myönteisen lopputulemaan? Vado su un'altra domanda. Vielä jatkokysymys. 12 artiklassa todetaan, että esitettäisiin kannustimia näille euro plus luokan autoille ja toisaalta eh, tässä pyrittäisiin myöskin eh, hyödyntämään sitä, että näin saataisiin pois liikenteestä saastuttavia autoja. Jos siis eh, esimerkiksi 5, seitsemän 7 kertainen on päästömäärä verrattuna tasoihin, niin en tiedä, voidaanko katsoa näitä rahoituksia valtion tuki pohjaisina menettelyinä. Ja olisiko mahdollista ajatella, että jäsenmaan tasolla katsottaisiin, miten ne asiat on hoidettu? Yes, of course, but, but... Kyllä. Mutta sekä autojen valvomiselle että tietyksi kannustimiseksi jäsenvaltiot ovat jatkossa täysin vastuussa, ei komissio. Mutta olen samaa mieltä, meidän täytyy, kuten sanoin, tutkia tätä, miten voidaan myydä autoja esimerkiksi Kreikkaan jossa päästöt ovat 4, 5, 6 kertaiset korke, ku, kuusinkertaisesti korkeammat kuin mitä ohjekirjassa sanotaan. Kuinka se voi olla mahdollista? Eli vastaus on kyllä. Mutta kannustimia myös. Te haluaisitte puhua menneisyydestä. Minusta meidän täytyy nyt puhua kannustimista sähköisille autoille. Tämä on tärkeää. Sitten seuraavaan osioon. Kiitos eh, puheenjohtaja. Hyvä mm, komissaari, olen täällä. Kyllä, eh, tunnistin teidät. Kysyisin ympäristösuojeluvirastosta ja sitten Yhdysvalloista. ja eh, huumeiden tuottajat, niin kuin tässäkin yhteydessä. Kysyisin, mikä on tilanne? Oletteko EPA-han yhteydessä Yhdysvalloissa? Koska ehkä meillä voisi olla jotain opittavaa eh, heiltä. Ehkä tämän tyyppinen yhteistyö komission ja Yhdysvaltojen välillä voisi olla hedelmällistä. Uh, Minun ymmärtääkseni yhteistyötä EPAN kanssa ei ole ollut ja se on nyt tämä tilanne tähän mennessä. Kenties voimme käyttää heidän asiantuntemusta näiden raskaiden ajoneuvojen, mm, näitä tietoja käytettiin raskaiden ajoneuvojen kanssa aiemmin. Ja tämä tyyppihyväksyntäjärjestelmä on nyt sellainen, että meillä tämä sanamuoto on hieman erilainen tässä meidän ehdotuksessa kuin millainen on yhdysvaltainlaisessa järjestelmässä, mutta ainut asia, joka Euroopassa ei ollut olemassa, niin on tämä pakollinen päästösuunnitelmien julkaiseminen, mutta nyt tämä on Euroopan lainsäädännössä mukana ja tämä asia on vireillä. Nyt tässä on eh, hyvin paljon eh, viitattu USA-määritelmään näistä estolaitteista ja että heidän määritelmänsä olisi selkeämpi kuin meidän ja se ei jättäisi tulkinnanvaraa. Joten miksi emme sitten kopioi heidän määritelmänsä? Ei nyt ole liian myöhäistä. Aina te voitte tehdä tämän ehdotuksen siitä, että muutetaan tätä määritelmää ja käytetään jenkkimääritelmää. No. Ensi vaiheessa esitetään ohjeita, mutta tietysti voisi olla mahdollista muuttaa myös ehdotusta kuitenkin tässä vaiheessa katsoisin, että tätä ei tarvita. Ehkä sen jälkeen, kun ohjeet on saatu ja sitten eh, kun saadaan tyyppihyväksyllä esitys ja eh, esitys, niin ehkä niihin voidaan palata. Madame, Mrs. Christine? May I, sorry. Uh, well, I have a change in my... the chair cannot take into account when somebody's coming in. I've been changed, but I give you gladly the floor. That's time for two. En aina voi huomioida, jos tänne tullaan ja niin mennään miten sattuu, mutta nyt minä annan teille puheenvuoron. Uh, Esitän kysymykseni saksaksi. Hyvä komissaari, varmasti tiedättekin asetuksen 6 vuodelta 2008, joka on 717 liittyvä täytäntöönpanoasetus. Ja tässä asetuksessa tarkastellaan sitä, miten tyyppihyväksyntä tarkastukset tulee hoitaa. Onko tämä teille tuttu asia? Yes. Kyllä. Äh, in dieser Kohdassa yhdeksän kyseisessä asetuksessa puhutaan tyyppi kuuden hyväksynnästä ja siinä määritellään selvästi se, miltä tarkistuksen tulee näyttää. Ja tuntuu vähän oudolta, että bensiinimoottorien tulee käydä läpi nämä testaukset, mutta e, sitten dieselmoottoreiden ei. The problem we have in Europe se ongelma, joka meillä nyt on Euroopassa, on, että tämä asetus, sitä ei ole täytäntöönpantu hyvällä tavalla kaikissa jäsenvaltioissa. Se on se ongelma. Kysyin, että onko mielestänne normaalia, että valvotaan eh, bensiinimoottoreita, mutta ei dieselmoottoreita varsinkin silloin, kun puhutaan moottoreista, joissa NOx-päästöt ovat suuret. Ei ole normaalia. Tätä tulee muuttaa. Tämä on meidän muutok- uudistetun luonnoksen y- ytimessä. Um, okay. Thank you very much. Um, Hyvä komissaari. Tässä täytäntöönpanoasetuksessa todellakin dieselmoottorit on jätetty sitä pois ja riittää niiden osalta, jos valmistelija voi kirjallisesti osoittaa, että on käyty läpi näiden päästöjen tilanne, mutta ongelmalliseksi asia muodostuu siksi, että valmistaja voi ensinnäkin sanoa, että tässä tietyssä lämpöikkunassa sitä tarvitaan, jotta mitään vahinkoa moottorille ei tapahdu, mutta toisaalta sitten useimmat Euro 6 dieselmoottorit miinus seitsemässä asteessa toimivat ihan hyvin. Eli luvan osalta riittää, että valmistaja sanoo, että kyllä tämä päästömenettely toimii, mutta sitten jos tarvitaan termoikkunaa, niin sitten yhtäkkiä katsotaankin, että tämä on riski moottorille. Mielestäni tässä on ristiriita, eikö teidänkin mielestänne? Uh, uh, Koko tämä tapaus, jonka juuri kuvaisitte, on se, missä me haluamme saada aikaan muutosta. Ja tehdä sen selväksi, koska totta kai olette oikeassa. Tässä on ollut ristiriitaa. Ja meidän ehdotuksemme on, liittyy siis siihen, että vastuita on myös jäsenvaltioilla. Ei se vain ole ettei se ole vain komission vastuulla. Ja sitten seuraavaan kysymykseen. Jos katsoisitte, kuten itse katson, että tässä on ristiriita, niin kysyisin, miksi Euroopan komissio ei ole halunnut esittää näitä asiakirjoja, sillä mukana on kappale, joka antaa komissiolle mahdollisuuden kääntyä kansallisten viranomaisten puolelle ja pyytää näitä asiakirjoja. Ja tälle varmasti on hyvä syy. Totesitte, että kaikki kesti kauan ja tämä saattaa olla virhe, mutta jos Euroopan komissio olisi kääntynyt tai pyytänyt näitä asiakirjoja, vaikka oli melko selvää, niin kuin herra Potocnikin totesi, että varsinkin typpipäästöistä ja varsinkin kun puhutaan suurkaupungeista ja talvista, niin niiden tasot olivat huomattavasti korkeammat kuin mitä olimme ajatelleet. Definitely, definitely the commission must... Komissiolla on oltava jonkinnäköistä valtaa, jotta nämä tiedot saadaan ilman muuta. Minun salkussani minulla ei ole näin äh, suurta mutamivaltaa. Mm, Kyllä teillä valtuudet juuri ovat. Niin, toki, toki me tällaista sisämarkkinapakettia olemme ehdottamassa. Sisämarkkina tietoväline on tämän nimi. Ja mm, on tärkeää, että kilpailukomissaarilla on tällainen väline käytössä. Sentence. Lukaisin nyt tässä yhden lauseen kannattaa laittaa kullokkeet, luen sen tässä saksaksi. Viimeinen lause yhdeksän artiklassa, se kuuluu näin saksaksi komission pyynnöstä äh, lupa viranomainen äh, esittää tiedot äh, ähm, päästöistä alhaisissa lämpötiloissa. Eli tällainen selvä mahdollisuus, tällaiset valtuudet komissiolle on myönnetty but they have to check it. Niin, selvä sääntö, mutta minun täytyy, äh, minä palaan tähän, minä palaan tähän. Minun täytyy tarkistaa asia. Holstein. Mielestäni edustaja van Tunnant, Holstein. Why you take away my microphone from me? <laughs> Thank you very much for being here with us. Um, Kiitos paljon, että olette täällä Komission jäsen, kiitos tästä teidän vakaumuksesta aloittaa tämä tyyppihyväksyntäjärjestelmä ja todellakin tehdä ja saada aikaksi uusi RD mittausjärjestelmä. Avoimuutta tarvitaan ja se on erittäin tärkeää. Nämä vastaukset ovat olleet tärkeitä, joita kollegoille on esitetty. Kuten te sanoitte, niin on suunnaton häpeä, että tässä on mennyt näin kauan että nämä jatkuivat niin pitkään, nämä väärinkäytöksiä, että ei näitä, niitä nostettu aiemmin että ei näistä jääty kiinni. Ja tästä johtuen kansalaisten luottamus Euroopan unionin toimielimiä kohtaan on vähentynyt. Olen erittäin tyytyväinen, kun kuulen, että te sanotte, että on todellakin puhaletava yhteen hiileen, että tässä ongelmat saadaan ratkaistua minä kuulin nyt pirstaleita siitä, kuinka te aioitte osoittaa Euroopan toimielinten johtajuutta tässä Volkswagen-tapauksessa siten, että me saamme tämän luottamuksen takaisin. Mutta voisitteko te kenties nyt sanoa meille, kertoa meille, kuinka te aiotte osoittaa tämän Euroopan komission ja Euroopan toimijoiden johtavan roolin tässä. Niin, komissio ja minä, me osoitimme poliittista tahtoa käsitellä tätä ongelmaa ja jakaa se jäsenvaltioiden kanssa heti alusta alkaen. Ja jäsenvaltiot eh, suhtautuivat hyvin positiivisesti tähän komission poliittiseen johtajuuteen. Ongelmat alkoivat hieman myöhemmin, kun oli jo ihan näkyvissä, että me haluamme tietää, mitä tapahtui, me haluamme olla avoimia ja että haluamme kompensaatioita. Ja että me haluamme kunnianhimoiset tavoitteet. Eli minulla ei ole mitään vastuuta asioista, tai siis toimivaltuuksia, jos minulla ei ole vastuuta, mutta minä kuitenkin kannoin oman poliittisen vastuun ja, ja vein eteenpäin tätä poliittista prosessia alusta alkaen. ja, ja otin mukaan ympäristö, liikenne, sisämarkkina, ministerit, joten siis tämä oli minusta hyvin selkeä poliittisen tahdon ilmaus komission taholta. So that I'm well prepared on the timing. You have the floor. Der Kollege Ertug hat eben eine sehr interessante Kollega esitti mielenkiintoisen kysymyksen. Äh, jota ei ihan loppuun käsitelty. Vuoden 2008 direktiivi 92. Siihen liittyy kysymys kahdeksan, esititte vastauksen. Totesitte, että ette ole ihan selvillä oikeuksista tämän direktiivin suhteen. Pitääkö paikkaansa, että näin ollen vastasitte kysymykseen, mutta ette ymmärtänyt varsinaisesti, mitä teiltä kysyttiin? Näin ainakin itse tulkitsi sen vastauksen. Nämä vaatimukset tässä asetuksessa viittaavat valmistajien velvollisuuteen saada tyyppihyväksyntä ja, tai antaa informaatiota tyyppihyväksyntä viranomaisille. Ja tämä on käynnistetty. Kyllä minä tiedän oman vastuuni ja toimivaltuudeni tässä, mutta tämä on sama kysymys. Minun täytyy palata tähän. Eli yritän jotain. Answer on that. Yeah. Yes, yes, yes, yes, yes, definitely. Okay. Um, dann ist die nächste Frage. Totesitte, että teitä eivät tyydyttäisi jäsenmailta saadut vastaukset ja odottelette vielä tietoja ennen kuin toimintaan on mahdollista ryhtyä. Kertoisitteko hieman, minkä tyyppisiä tietoja odottelette ja mitkä ovat ne paineet, joihin viittasitte, minkä tyyppisiä paineita asetatte jäsenmaiden suuntaan? I'm waiting for a, because I said... Niin, Näitä raportteja on olemassa, tutkimuskertomuksia jäsenvaltiosta on olemassa. Minä odotan seikkaperäisempiä, yksityiskohtaisempia teknisiä vastauksia ennen kaikkea liikenneministeriöiltä. Ja missä painostetaan neuvostossa eri neuvoston kokouksissa käymällä jatkuvaa vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa. Ja minä myös odotan saavani teiltä tukea. Toki minä nämä tiedot tulen saamaan, vastaukset tulen myös saamaan, mutta tässä vie enemmän aikaa kuin mitä olisi, mikä olisi tarpeen. Mitä teknisiä tietoja teiltä puuttuu ja mistä jäsenvaltioista? All for, all for... Kaikki neljä raporttia, joita me olemme saaneet Saksasta, Italiasta, Isosta Britanniasta ja Ranskasta – niissä kaikissa on aukkoja. Kiitos. Puhun ranskaksi. 2005 lokakuussa TCMV tekninen komitea öö, niin silloin käsiteltiin tätä dieselpäästöskandaalia ja puhuttiin näistä estolaitteista. Ja silloin puhuttiin, että yhteinen tutkimuskeskus pyrkii keräämään näitä tietoja, joten minä olen nyt ymmärtänyt, että JRC on saanut virallisen mandatin tutkia tätä estolaitetta. Ja toinen kysymykseni kuuluu, voisitteko te antaa tietoja liittyen tähän alaryhmään, joka perustettiin, jossa yhteinen tutkimuskeskus oli osallisena, jos haluttiin luoda yhteinen tutkimusmenettely, tällainen ikään kuin pöytäkirja, jonka avulla sitten pyrittiin etsimään näitä estolaitteita. Yes, uh, this, uh, Kyseisessä kokouksessa antti mandatti keskustella näistä um, eroista, eh, kun tarkastellaan laboratoriotestausta ja sitten eh, todellisia päästöjä. Euh, Mikä oli toinen kysymys? sendes? Voisitteko lähettää meille nämä yhteisen tutkimuskeskuksen tiedot koskien estolaitteeseen? Isprassa sanottiin, että Mm, koskaan ei anneta tällaista mandaattia etsiä estolaitetta. Totta kai, koska ne eivät äh, tutkineet äh, näitä estolaitteita, vaan ne tutkivat äh, näitä eroavaisuuksia päästöjen sisällä, jotka oli tehty todellisissa ajotilanteissa ja laboratorioolosuhteissa. Sitä ne tutkivat, ei näitä estolaitteita. Paitsi, että tässä lokakuun teknisen komitean kokouksessa perustettiin tällainen alaryhmä, jossa yhteinen tutkimuskeskus on osallisena ja tämän alakomitean työnä oli luoda tutkimusmenetelmää, jonka avulla olisi tarkoitus havaita estolaitteita. No tästä en tiedä. Joku vuosi sitten tiedettiin, että ajo testauksen ja laboratoritestauksen välillä on tuloksissa eroja. En tiedä, onko yhteinen tutkimuskeskus tehnyt estolaitteesta tutkimuksia. Tästä minulla ei ole tietoa. Sorry. It's page four. Sivu neljä. Komission kertomus. Alaryhmä, markkinavalvonta-alaryhmä. Ei tämä nyt ole minun tuotoksia, vaan tämä ihan teiltä peräisin tämä sekri. So you have two, two time slots, you take them together? Schultz, on kaksi ikkunaa. Voisitteko käyttää ne yhdessä? Teillä on yhteensä kuusi minuuttia. Kaikille yhtäläinen aika. Äh, hyvä komissaari, on hyvä, että olette täällä tänään, sillä on tärkeää, että tiedämme ja ymmärrämme, miten komissiossa asioista ajatellaan tänään. Täällähän edeltäjänne kävi muutama viikko sitten. Kysyisin teiltä omaa arviotanne. Eh, mitä mieltä olette? Eh, viimeisten kahden vuoden ajan nämä tekniset yksityiskohdat, ei nyt ihan kaikkia yksityiskohtia ajatelle, mutta katsoisitteko, että eh, on ollut mahdollista kuitenkin mennä yksityiskohtiin myöskin teknisesti tarkastellen? Kyllä, kohta kohdalta edetään mutta ei valitettavasti riittävän nopeasti. Ja teknistä tietoa on, mutta ei riittävästi, ei niin paljon, että olisi mahdollista nyt käynnistää rikkomusmenettely esimerkiksi. No, kysymykseni ei mennyt ihan perille. Kysyin tätä teiltä itseltänne, koska olen itse insinööri. Ei, minulla ei ole sellaista tuntumaa koska esittämänne kysymykset tässä kahden viimeisen tunnin aikana. Nochmal sechs Minuten, okay. Esittämänne vastaukset herättivät muutaman kysymyksen siksi, että minun oli hankala ymmärtää niitä. Ensinnäkin usean otteeseen totesitte, että teillä ei ollut mahdollisuus poikkeavaan toimintaan, kun puhuttiin rikosmenettelystä, mutta toisaalta totesitte varsin selkein sanoen, että silloin kun puhutaan esimerkiksi termoikkunoista, niin tällaista laajaa tulkintaa ei voida ajatella. Ja muutoinhan esimerkiksi tilanne Suomessa saattaisi olla sellainen, että koko vuoden ajan voisi olla mahdollista ajatella, että tätä laitteistoa ei voisi käyttää. En oikein ymmärrä Ensinnä toteatte, että eh, ei ollut riittävää perustaa ja toisaalta sitten sivulausessa olette tuoneet eh, melko lailla selväksi sen, että eh, kävi hyvinkin selville se, mitä mieltä ja mikä on teidän oma kantanne asia. Voisitteko ehkä hieman selventää tätä tilannetta? Niin. En ole insinööri joten en voi arvioida näitä teknisiä yksityiskohtia. Mutta olen komission jäsen, joten eh, todellakin luotan ja lasken palveluideni pariin. He arvioivat ja he selittävät sen minulle. Ja ne muutamat esimerkit, joita annoin teille esimerkiksi tästä lämpötilasta ja, tai autojen myymisestä Kreikkaan, eh, olivat hyvin selkeitä. minä luotan siihen informaatioon, jota palvelutani saan. Ja se on aina minusta ollut hyvin selvää. Ja he antavat minulle kaiken sen informaation, jota minä tarvitsen. Mutta en kykene itse arvioimaan teknistä esimerkiksi vaatimusten mukaisuustekijöitä tai niin edelleen. Yksi kysymys vielä. Totesitte, että toivoisitte vapaaehtoisia menettelyjä Volkswagenilta, mitä tulee korvausmenettelyihin korvauksia kuluttajille, ei ehkä ihan saman laajuisia kuin Yhdysvalloissa, mutta samansuuntaisia. No, teknisesti tarkastellenhan Volkswagenin tilanne Yhdysvalloissa on ihan eri kuin täällä, koska se ei voinut kaikkia teknisiä seikkoja korjata. Eli tekniikka ei mahdollistanut näiden arvojen saavuttamista, mutta Euroopassa tilanne on erilainen ja tämä on ymmärtääkseni syy sille, miksi Volkswagen on joutunut korvausmaksuihin Yhdysvalloissa. Eli jos tilanne korjataan Euroopassa, niin eikö se mielestänne riitä? Eli jos nämä tekniset ongelmat hoidetaan, niin eikö se riitä teidän mielestänne? Uh, miksi eurooppalaisia kuluttajia tulisi saada kompensaatioita, niin joten siitä, että eurooppalaiset maksavat yhtä enemmän autoistaan, koska he luulivat, että ne ovat puhtaampia. He maksavat paljon rahaa näistä autoista. Ne eivät ole niin puhtaita kuin väitettiin. Mikä ongelma tässä on? No ongelma on se, että tämä tietty autovalmistaja ei ole osoittanut minkäännäköistä hyvää tahtoa kompensoida eurooppalaisia kuluttajia millään tavalla. Se on ongelma. he lähettävät mm, he lähettävät tällaisia hyvin tällaisia vakavia kirjeitä kuluttajille sanovat, että palauttakaa autonne pois tämän Niin mielestäni tulisi osoittaa hieman kunnioitusta ja hieman mielenkiintoa eurooppalaisia kuluttajia kohtaan. Se on minun näkemykseni. Ja ne monet keskustelut, joita olen käynyt Volkswagenin kanssa, käytän ihan tätä nimeä ne monet kokoukset ja keskustelut, joita Volkswagenin kanssa olen käynyt, niin näköistä hyvää tahtoa ja avoimuutta Euroopan kuluttajakohtaan ei ole osoitettu. Ja minä näen tämän ongelmana. Kyseessä on eurooppalainen yritys ja hän luottavat ennen kaikkea eurooppalaisiin kuluttajiin. Um no niin, kolme minuutin vastaus ja kaksi kysymystä. No, ei kovinkaan hyvä. Sallu. You can always interrupt. You can always interrupt. Um, uh, that's the way it goes. You can naja, man, aus, Gründen, aus Gründen der Höflichkeit habe ich Sie jetzt nicht unterbrochen. No, man, kann auch minä en teitä keskeyttänyt ihan kohteliaisuudesta, mutta minusta ei ole reilua, että näin pitkään vastattiin kahteen kysymykseen. Edustaja Herbrandi. Thank you, Madam Chair. Um, Madam Commissioner... Kiitos puheenjohtaja, arvon komissaari. Kaikki tiedämme, että ulkomaailmaan nähden komissio on yhtenäisyyden majakka, mutta sisällä kuohuu. Siellä ei olla yhtä mieltä kaikesta. Teidän edeltäjät ovat kertoneet, että DG eli ympäristö ja teollisuus ja sitten kasvupääsuhteen välillä on käyty taistelua näistä asioista. Ympäristöpääosasto on vedannut, että teollisuuspääosasto kiihdyttäisi tätä RDE-menettelyä. Potosnikin ja Tajanin välillä käytiin kirjeenvaihtoa, pääjohtajat ovat käyneet kirjeenvaihtoa, mutta kuva ei kovinkaan hyvältä. Te saitte tiedon tästä tapauksesta, niin vastaatte tässä teidän kirjassanne. Miten te saitte tämän tiedon tästä tappelusta, joka on jatkunut jo vuosia ympäristö- ja kasvupääosastojen välillä? Olen vastuussa vain 22 viimeisestä kuukaudesta, kun olen komission palveluksessa. Ja voin kertoa teille, että me työskentelemme ihan hyvin yhdessä. Minä halusin, että meidän ehdotuksemme ovat hyvin kunnianhimoisia. Ja kuten sanoin, en ole täysin tyytyväinen saamaamme kompromissiin, vaikkakin olen ihan iloinen siitä. Joten voin vastata ja olla vastuussa vain sitä ajasta, kun minulla on ollut tämä minun paikkani, enkä minä ole näet mitään riitaa ympäristö- ja äh, kasvu äh, pääosaston välillä näiden kuukausien aikana. Falkenbergin kirjeessä ihan selvästi sanotaan, että hän nostaa tämän kysymyksen jälleen kerran esiin, ja teollisuuden pääosasto ei reagoinut taas äh, lykkäystä ja niin edelleen. Hän viittaa myöskin äh, apuun, joka mahdollistaisi sen, että jäsenmaat äh, voivat toimia johdonmukaisesti. Tunnistatteko tämän kuvan, jonka tässä Eh, herra Valkenverkon kirjeessään esitellyt, ja tämänhän te olette perinyt edeltäjältänne. No, toki minä tiedän ja tunnen nämä kirjeet, koska kävin lävitse kaiken tämän. Mutta heti alusta alkaen, siitä kun minä olen ollut komission jäsen, olen yrittänyt saada molemmat pääosastot toimimaan hyvällä ja joustavalla ja nopealla tavalla. Tämä on aina mitä voi vastata näiden 22 kuukauden osalta. Kuten sanoin aiemmin, minä mietin sitä ensimmäinen marraskuuta 2014 lähtien, voimisimmeko me tehdä jotain paremmin ja nopeammin. Tämä hoidettiin. Mutta oletteko samaa mieltä siitä, että näin ei välttämättä ollut edeltäjänä kaudella? not then, then the commission, so I cannot En ollut komissiossa, en minä voi arvioida sitä. Thank you very much. First I have a... Kiitos paljon. Täällä on puhuttu erittäin paljon estoletteista ja näistä huijausstrategioista ja täällä te sanoitte, että tämä on täysin kiellettyä ja kukaan jäsenvaltiossa ei ole kyseenalaistanut tätä. Kuitenkin, ja nyt minä pohdin, pohdinkin tätä asiaa, miksi estolaite ja e, tämmöinen huijausstrategia ja estostrategia, niin tässä on kaksi eri määritelmää. Yksi raskas ajoneuvoille ja yksi muille ajoneuvoille. Mielestäni tämä raskas ajoneuvomääritelmä on varsin selkeä. Teknisesti tarkastellen tilanne on erilainen puhuttaessa raskasta ajoneuvoista tai kevyemmistä ajoneuvoista. Ja seuraavassa paketissa tähän tulee selvennystä myöskin. Toisaalta, kun tarkastellaan näitä laitteita näissä eri ajoneuvotyypeissä, niin eh, oli mahdotonta e-, edetä samanaikaisesti ja samalla nopeudella eh, kolme vuotta meni siihen, että saatiin, laitettiin pieniksi, että ne voidaan käyttää pienissä kevyissä ajoneuvoissa. Eli tilanne on eri puhuttaessa raskaista ja kevyistä ajoneuvoista. Tämän kyllä ymmärrän, mutta valmistajien oli hankala ymmärtää sitä, että ollut mahdollista, ja tämä käy selväksi raskana ajoneuvon lainsäädännöstä. Sitten vielä seuraava kysymys olette viitanneet tähän EUn eh, kokonaisuuteen, eh, yleisnäkemykseen, jonka määrittelee artikla 9. Siinä todetaan, että jotta eh, on mahdollisuus saada näitä tietoja valvontaa varten, niin totesittekin jo, että niitä on hankala saada. No mitä jos esimerkiksi kansalaisjärjestö kääntyy puoleenne, esittää epäilyksen, niin olisiko mahdollista, että eh, tällöin voitaisiin esimerkiksi jätä tietoja pois. Tämän tyyppisiä kokemuksia Yhdysvalloista on saatu. Eli olisiko mahdollisuus antaa järjestölle tällaiset oikeudet ja näiden menettelyjen pohjalta sitten komissio varmistaisi sen, että valvonta on tapahtunut. No meidän ehdotuksessamme tulevaisuudessa tilanne tulee olemaan juuri näin. Jos jotkut kansalaisjärjestöt huomaavat jotain, kyllä, mutta nyt ei ole näin. Eli hallinnollisessa sopimuksessa, jos tämä lainsäädäntö hyväksytään, niin pyydätte yhteistä tutkimuskeskusta olemaan hieman epäilevämpi kuin nyt. Kyllä, epäilevämpi ja proaktiivinen. Thank you, Madam Chair. I would like to... Kiitos puheenjohtaja. Haluan jatkaa tästä tyyppihyväksyntää viranomaiskysymyksestä. Komissio on luonut 2010 vuonna tyyppihyväksyntäasiantuntijoiden ryhmän. DG Gro sanoi, että todellista ajo- ja laboratorio laboratorioolosuhde Ajon päästöistä ei koskaan keskusteltu. Voitteko te vahvistaa kertoa, mikä tilanne on? Niin, en ole nostanut tätä esiin aikaisemmin. Asiasta nyt ryhdyttiin keskustelemaan, mutta todellakin aikaisemmissa yhteyksissä se ei ole ollut esillä. Ja sitten vielä toinen kysymys kuluttajien oikeudet tässä Volkswagen-kysymyksessä, eh, minkä tyyppistä menettelyä eh, yhtiön suuntaan voidaan ajatella? Onko komissiolla joitain välineitä esimerkiksi, että jos eh, toteat, että yhteistyö ei mahdollistu, niin sitten esimerkiksi etuisuuskysymyksissä mm, tulee ongelmia? Entäpä sitten joukkokainen vaikkapa jonkin kuluttajajärjestön kautta. Olisiko se yksi tapa toimia? Uh, komission jäsen Jourovan ja kuluttajajärjestöt järjestivät tästä kokouksen syyskuun alussa. Ja he ehkäpä ehdottavat meille jotain, koska minun näkökulmastani voin toimia vain sen mukaan, että jos jokin on vialla, silloin pitää löytää jäsenvaltiot, ja jos eivät ne toimi, niin sitten rikkomus menettely. Mutta koska Jourova käsittelee, tai hänen asioihinsa kuuluu kuluttajansuojadirektiivi, hän hänellä on ehkä enemmän toimivaltuuksia kuin minulla. Mikä sait teidät kuvittelemaan, että nämä Euroopassa maksettavat korvaukset ovat vähemmän kuin Yhdysvalloissa? Mikä nyt tähän johtaa? En halua kommentoida tätä toivoisin vain vähän hyvää tahtoa auton valmistajilta. Sitten asiasta voitaisiin keskustella, mutta tähän asti ei ole saatu minkäänlaisia ehdotuksia heiltä korvausmenettelyä ajatellen. Oletteko te tietäneet, että Volkswagen on kutsunut takaisin autoja ja muuttanut näitä, näitä, näitä ohjelmistoja niin, että päästöt ovat vielä korkeammat, ja tämähän ei ole hyvä asia kuluttajalle. No, minä en ole mitenkään sinisilmäinen, ja minä tarkistan tämän asian, mutta toki päästöjä pitäisi olla vähemmän, kiitos näiden uusien ohjelmistojen. Ja eli sitten on viimeinen, mutta ei vähäisin. Amia. Madame Bienkowska, moi je... Bienkowska, minä kuuntelin teitä tarkkaavaisesti. Te sanoitte, että te haluatte yhtenäisellä tavalla laadittuja testejä. Te sanoitte, että te ette luota jäsenvaltioihin, joten arvon Bienkowska, miksi te ette ole kuten Tajani, joka sanoi täällä, ja hän silmin katsoen, hän sanoi, että hän haluaa eurooppalaisen riippumattoman viraston, joka valvoo markkinoita, jotta voidaan katsoa, että näitä päästönormeja noudatetaan. Mitä mieltä te olette tästä? Se, että on todellinen riippumaton eurooppalainen virasto, joka valvoo tätä. Tämä ei ole minun ajatukseni. Minä en ole yhtä mieltä tästä yhteisestä eurooppalaisesta virastosta. Tämän asian puitteissa tämä on taakkaan kustannukseen aikaan liittyvä asia. Euroopan komission valvonta riittää tässä vaiheessa ja tämä tulee toimimaan. Minulla ei ole tahtoa luoda eurooppalaista virastoa tässä vaiheessa. On a problem. Ja meillä on ongelma. Se, on, mitä te sanotte, on hyvin ristiriitaista. Te sanotte, että me haluamme, että komissio valvoo. Mutta jos komissio olisi tehnyt tämän hyvän, hyvin tämän valvontatyön jo aiemmin, niin emme olisi tässä lirissä, jossa me nyt olemme. Joten mikäli epäilyksiä on ollut, niin miksi sitten odotettiin kymmenen vuotta? Meillä oli epäilyksiä, mutta ei ollut testejä. Eli tässä nyt on kyllä aivan perustavanlaatuinen ongelma koska nyt se mitä on tehtävä on se, että todellakin käytetään tätä valtaa. Minä en ymmärrä, miksi te ette ole tyytyväisiä jäsenvaltioihin ja te ehdotatte tätä hyväksyntää foorumia, mikä on periaatteessa jo olemassa, on yhteiset puitteet, yhteensovitettava ja tavarat ja niin edelleen. Te haluatte tällaisen kokoonpanoluuran, mutta te virasto, onko kyse kustannuksista, onko se tässä jarruna? I, I don't, uh, think there is a... Mielestäni tässä ei ole ristiriitaa komissio uudessa tyyppihyväksyntäehdotuksessaan voi itse tarkistaa tai yhdessä IRFn eh, kanssa varmistaa sen, ja sitten on mahdollisuus myöskin esittää sanktioita jäsenmaille melko korkeitakin. Katsoisimme, että tämä riittää. Eli tämä mm, valvonta, oikeus ja valtuutus, se riittää ja se on melko vahvana mukana tässä hankkeessa. Bien, koska te sanoitte myös toisen asian. Te sanoitte, että kansallisissa tutkimuksissa on aukkoja, muun muassa Ranskan tutkimuksessa. Voitteko kertoa, mitä nämä aukot ovat? Mitä näistä tutkimuksista puuttuu? Mitä aukot oikein ovat? There are very technical things that... Nämä ovat hyvin teknisiä asioita. Ja siitä, niiden pohjalta sitten käynnistetään rikkomusmenettely, jos eh, ei ole toimittu Euroopan lainsäädännön mukaan. Tulevaisuudessa komissio tulee näiden, eh, mikäli ei noudata lainsäädäntöä, käyttämään rangaistuksia. Tämä osoittaa Bienkoska, kuinka tämä ei toimi. Kolme minuuttia, ei neljä minuuttia. Säännöt ovat samat kaikille. Hyvä komission jäsen, tämä kuuleminen on saapunut loppuunsa. Seuraava komission jäsen odottaa käytävässä. Kiitos paljon, että olitte täällä. Kysymyksiä on voi, kysymyksiä odotetaan varmaankin. Voitte odottaa lisää kysymyksiä ja sitten me odotamme teiltä lisää vastauksia. Voilà. Colleagues. Kollegat, ehdotan, että siirrymme välittömästi kuulemisen toiseen osioon. Komission jäsen Vela on täällä. Hän on, tämä on erittäin tärkeä kuuleminen meidän valiokunnan työtä varten. Komission jäsen saa välittömästi mahdollisuuden pitää avauspuheenvuoron. Teillä on puheenvuoro, olkaa uh, Kiitokset, hyvä puheenjohtaja, arvon parlamentin jäsenet. Kiitos mahdollisuudesta eh, kertoa hieman eh, komission näkemyksistä tässä tärkeässä kysymyksessä liittyen typpioksidipäästöihin ja toisaalta sitten ilmanlaatustandardeihin. Miksi eh, typpioksidit tai muut tärkeät saastuttajat ovat tärkeä asia siksi, että nämä päästöt vaikuttavat äh, suoraan äh, ilmanlaatuun ja sitä kautta terveyteemme. Ja ilmansaasteet onkin äh, yksi tärkein ympäristön aiheuttamista ähm, ennenaikaista kuolemista. Niitä on 400 000 EU-ssa joka vuosi ja 72 000 näistä kuolemista on yhteydessä korkeisiin typpidioksidipitoisuuksiin, jotka pitkälti pohjautuvat ajoneuvopäästöihin. Kuten tiedätte, EU-puitteistossa on kiinnitetty huomiota kolmellakin saralla näihin kysymyksiin. Ensinnäkin ympäristö direktiivi, jossa esitetään maksimi pitoisuusmäärät ja toiseksi NEC eli kansalliset päästökattodirektiivit, jotka mahdollistavat sen, että voidaan rajata tiettyille saastuttajille raja-arvot. Tämän lisäksi myöskin eh, katsotaan vuosittaisia menettelyjä. sitten kun NEC-direktiivistä puhutaan, on hyvä, että nyt vihdoinkin on saatu aikaan sopu Eh, lakia säätävien tahojen välillä. Ja uutena tavoitteena on, että voitaisiin näitä vaikutuksia vähentää noin puoleen 2030 vuoteen mennessä. Hankaluuksia on, mutta silti voidaan katsoa, että on saatu aikaan hyvä kompromissi. Ja kolmas osio koostuu eh, mittauksista, joilla ilman saastuttajia mitataan ja tällöin huomioidaan EUn ja jäsenmaiden tasoinen toiminta. Ja tähän luokkaan kuuluu myöskin tyypin hyväksyntä, lainsäädäntö ajoneuvojen osalta ja niin sanotut euronormit. Hyvää on se, että tässä puitteistossa on onnistuttu edistysaskeleita saavuttamaan, mutta silti eh, ongelmia on jäljellä. Ja näiden kitkemiseksi strateginen tavoite on saada aikaan eh, hyvä täydellinen vastaavuus näiden olemassa olevien standardien suhteen viimeistään vuoteen 2020 mennessä. Kun puhutaan typen oksideista, eh, raja-arvot on määritelty ilmanlaatudirektiivissä ja vuodesta 2010 tämä on oikeudellisesti sitova menettely. Silti usein on törmätty siihen, että ylityksiä, huomattavia sellaisia tapahtuu. Näitä on havaittu yli 12 jäsenmaassa ja yli 130 kaupungissa Euroopassa. Tätä ei voida hyväksyä. Meidän on toimittava ja meillä onkin toiminnan mahdollistavat välineet. Ensinnäkin rikkomusmenettely, jos ilmanlaatustandardeista ei ole pidetty kiinni ja toiminnan ryhdytty esimerkiksi UK suhteen. Tämän lisäksi on 11 muunkin jäsenmaan osalta kiinnitty huomiota ongelmiin Itävalta, Belgia, Tsekki, Tanska, Ranska, Saksa, Unkari, Italia, Puola, Portugali ja Espanja ovat näitä maita. Tilanne on vakava ja valvomme sitä tarkasti. Ja kun meillä on todisteita ja mahdollisuus toimia, niin tällöin toimimme ja vaadimme jäsenmaita myöskin soveltamaan lainsäädäntöä. Ilmanlaatumme on riippuvainen eri lähteistä ja eri saastuttajista. Ja kun katsotaan esimerkiksi tyyppidioksidi pitoisuuksien vähenemistä, niin erittäin tärkeää on, että kiinnitän huomiota pakokaasupäästöihin. Ja on tärkeää, että dieselmoottoreiden ympäristövaikutuksiin kiinnitetään huomiota ja esitetään myös oikeudellisia vaatimuksia. On tärkeää, että kaikissa henkilöautoissa tähän kiinnitetään huomiota mutta pelkästään pakokaasupäästöjä vähentämällä ei onnistuta kitkemään riittävästi typpi dioksidipäästöjä. Jäsenmailla on muitakin välineitä, joita ne voivat hyödyntää, voivat rohkaista esimerkiksi eh, käyttöksen eh, muutokseen, eh, että ihmiset käyttäisivät enemmän julkista liikennettä. Voidaan kannustaa myöskin siihen, että parempaa liikenteen hallinnointia toteutettaisiin kun käyn jäsenmaissa vierailulla, toivoisin ja huomaankin usein, että tällaisia aloitteita tehdään ja on voitu havaita, että myönteistä kehitystä on saatu aikaan. Ja omalla kaudellani e, pidän varsin tärkeänä sitä, että todellakin ilmanlaatustandardeista pidetään kiinni ja näin turvataan kansalaisten terveys. Ympäristökomissaarina minun on pyrittävä mahdollisimman turvallisiin tasoihin, kun puhutaan ilmanlaadusta. Ja tämä tarkoittaa myöskin sitä, että on havaittava mahdolliset ylitykset ja tehtävä sitten ratkaisuja EU-tasolla. Ja tämän lisäksi on tärkeää, että huomioidaan myöskin uudet RDE-testausmenettelyt ja on tärkeää, että tuemme jäsenmaita, jotta ne ryhtyvät riittäviin tarvittaviin kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin toimiin EU-lainsäädännön toteutumiseksi. Oma osastomme on toiminut varsin aktiivisena viime vuosina, muun muassa kirjoittanut kaikille jäsenmaiden ympäristöjohtajille kirjeen tämän vuoden maaliskuussa. Kirjassa muistutettiin siitä, että RDN eh, täytäntöönpano ei yksin riitä. Tämän lisäksi todettiin, että on, tarvitaan lisätoimia ja että eh, on tärkeää todellakin hoitaa markkinoiden valvontatoimet sääntöjen mukaisesti. Kun puhutaan ajoneuvojen päästöistä, eh, on todettava, että en ole eh, törmännyt siihen, että Euroopan markkinoilla käytössä olevissa autoissa olisi tällaisia eh, estolaitteita ollut, kunnes sitten törmättiin Volkswagenin kriisiin viime vuoden syksyllä tietysti olin eh, tietoinen siitä, että ongelmana olivat laboratoritestausten ja todellisen eh, ajopäästöjen väliset erot. Ja siksi keskitymmekin tähän asiaan eh, ja tavoitteena on ollut vaatia kaikilta valmistajilta sääntöjen noudattamista ja että kaikki kantavat kortensa kekoon, jotta saadaan ilmanlaatu paranemaan niin pian kuin mahdollista. Aikataulusta on sovittu ja päätelmät on esitetty KAAS 2020 päätelmissä. Ja neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat tukensa tälle esittäneet pitkällisiä keskusteluja käytiin ja lopulta onnistuttiin aikataulun aikaansaamisessa ja syyskuussa 2017 tyyppihyväksyntämenettelyt tulevat pakollisiksi, näinhän alun perinkin ajateltiin. RD-lainsäädännön tulisi antaa meille oikeudelliset välineet eh, mahdollistaa sen, että eh, päästöt teillä todellakin eh, ovat sellaiset kuin mitä testausten pohjalta voidaan olettaa. Ja tämä lähestymistapa myöskin estää sen, että voidaan estolaitteita käyttää. Asia ei ollut suinkaan helppo helppo ympäristöprioriteetit pidettiin mielessä ja olin omalta osaltani tukemassa eh, komission jäsen Bienkovskaa, kun tähän sopimukseen pyrittiin. Tiesin, että tekniset eh, asiat etenevät eh, kovaa vauhtia ja me saimmekin jäsenmailta tukea tämän viime vuoden toukokuussa, mitä tulee ensimmäisen RDA-säädöksen kuusi kuukautta sen jälkeen, kun mandaatti kautemme alkoi. Viisi kuukautta tämän jälkeen jäsenmaat äänestivät toisesta rda paketista myönteisesti. Tietysti, niin kuin tiedätte, olisin toivonut, että tässä toisessa olisi saatu asiat hoidettua komission ehdotuksen mukaisesti, mutta päätöksentekomenettelymme on sellainen, että meidän on huomioitava kaikkien eh, keskustelijoiden näkemykset. Uskon myöskin, että se mistä on sovittu on joka tapauksessa tärkeä askel oikeaan suuntaan. Tällä tavalla eh, on mahdollista vähentää päästöjä, kun puhutaan todellisista toteutuneista päästöistä. Tämä on hyvä. Ja nyt sitten on jatkettava, jotta päästään täyteen täytäntöönpanoon. Ja on erittäin tärkeää, että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 enää lykkää asioiden päätöstä, koska tällä on ympäristön ja terveyden kannalta negatiiviset vaikutukset. On todettava, että komissiossa komission jäsenet Jankovska ja Kaniete ja toisaalta sitten pääosastotasolla pääosasto Groussa ja ympäristöpääosastossa tehdään oikein hyvää yhteistyötä ja tällä tavalla on mahdollista pikkuhiljaa muuttaa suhtautumista näihin tärkeisiin kysymyksiin. Lopuksi vielä toteaisin, kuinka tärkeä rooli on jäsenmailla täytäntöönpanosta puhuttaessa. Lakia säätävät tahot antavat ikään kuin pohjan tälle vastuulle, mahdollistavat sen, että autot ovat sääntöjen mukaisia ennen kuin ne saattaa markkinoille. Ja puitteisto sisältää myöskin säännöksiä siitä, e, kuinka estolaitteet kielletään. Jäsenmaat eivät ole ainoastaan vastuussa sääntöjen mukaisuudesta, vaan myöskin siitä, että sanktiomenettelyjä voidaan tarvittaessa käyttää. Jäsenmaiden tulee todellakin eh, toteuttaa tavoitteet. Ja niin kuin kollega Vinkovska juuri totesi, tärkeää on, että jäsenmaissa saatetaan päätöksen virallinen tutkinta eh, tilanteeseen liittyen ja todellakin, että tästä kaikesta raportoidaan komissiolle. Komissio sitten käy huolella läpi nämä raportit ja yksikköni on tässä ilman muuta myöskin mukana. Toivoisin, että jäsenmaat esittävät myös omat eh, tutkimustuloksensa niin pian kuin mahdollista. Mitä tulee valvontaan, uskon, että komissiolle tulisi antaa enemmän valtuuksia eh, tämän kansallisen valvontavastuun eh, seuraamiseksi. Ja tämän uuden RDE-menettelyn lisäksi, joka pyrkii vähentämään eroa laboratoriotestaustulosten ja toisaalta todellisten päästöjen välillä, olen omalta osaltani tukenut myöskin komissaari Vieskovskan ehdotusta, jolla pyritään vahvistamaan tyyppihyväksyntää ja markkinavalvontajärjestöille puhuttaessa kevyistä ajoneuvoista. On erittäin tärkeää, että huomioidaan parempi valvonta selvennetään se, mikä on tyyppi hyväksyntäviranomaisten rooli. Ja on erittäin tärkeää, että tarkastuksia tehdään sen valmistamiseksi, että sääntöjen noudattaminen toteutuu eri vaiheissa, myös siinä vaiheessa, kun ajoneuvot otetaan käyttöön. Ja luotan siihen, että Euroopan parlamentti todellakin omalta osaltaan mahdollistaa sen, että saadaan tämä säädös hyväksyttyä nopeasti, kun vahvistetaan eh, tyyppihyväksyntämenettelyä ja markkinoiden valvintapuitteistoa, niin kuin myöskin kun toteutetaan RD-lainsäädäntöä, EUsta voidaan tehdä pioneeri sääntelyssä eh, maantieajoneuvojen käytön suhteen. Euroopan parlamentin tuki tässä kaikessa on erittäin tärkeä. Uskon ja luotan siihen, että tämän valiokunnan eh, yhteistyö johtaa tähän. Ja tavoitteenammehan tulee olla sen, että pyrimme ja pääsemme parhaaseen mahdolliseen ilmanlaadun äh, tilanteeseen EU:ssa. Kansalaisten on saatava niin hyvä ilma, minkä he ansaitsevat. Kiitos. Kiitos paljon. Seuraavaksi esiteli hän Gerbrandi. Commissioner for your opening. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen tästä alustavasta alustuspuheenvuorosta. Haluaisin olla ajankohdasta, joka oli kaksi viikkoa teidän virkanastumisen jälkeen teidän alaisen pääjohtaja, pääosaston pääjohtaja lähetti kasvupääosaston vihaisen kirjan siitä, että näitä päästömekanismeja autoissa on peukaloitu ja typidioksidipäästöt ovat liian suuria. Te korostitte tässä teidän alustuspuheenvuorossa, mitä komissio tekee nyt, mitä te olette tehneet yhdessä Vienkovskan kanssa, RDN kanssa. RDN suhteen, mutta oletteko te komission jäsenenä seuranneet tätä Falkenbergin kirjeen johtolankaa? Tämän kirjeen, joka hän lähetti DG kasvupääosastolle se, että keskustelteko vienkoskan kanssa siitä, että markkinoilla on autoja, jotka ei, jonka päästöt eivät ole EU-lainsäädännön mukaisia. Daniel Muutama sananen tästä kirjeestä, vaikkakaan sitä ei lähetetty minulle, niin olin keskustellut tästä asiasta ympäristöpääosaston kanssa. Ja itse asiassa minä rohkaisen Kaalia lähtemään teille, tielle niin, että me saisimme tämän aikaisesti nopeammin. Me veimme tätä eteenpäin, RDE-testiä, ja Volkswagen skandaalin jälkeen tilanne muuttui nopeammin. Olen pahoillani, että keskeytän. Niin, niin siis autot olivat jo markkinoilla, niin me keskustelimme tästä. Ja käsittääkseni tässä oli tehty tällainen työryhmä, että euro 3 euro 4 vanhoja autoja vielä uudelleen järjesteltäisiin. No, mutta en minä tarkoita tätä. Teidän pääosastonne silloin hyvin selkeästi sanoi, että te pyysitte Eh, ympäri, äh, Enterprise-pääosastoa lähtemään, tai lähettämään nämä asiakirjat yhteiseltä tutkimuskeskukselta, jotka sisälsivät tietoa näistä ohjelmista, jotka tietyssä lämpötilassa esimerkiksi sammuttivat itsensä. Joten siis toisin sanoen, teidän kolleganne pyysi DG Enterpriselta että meidän pitää varmistaa, että markkinoille tulevat autot ovat lainsäädännön mukaisia ja meistä tunti, että ne eivät ole sitä perustuen moniin raportteihin, joita olemme saaneet. Joten miten te seurasitte tätä edelleen? Te sanoitte jo, että te olitte puhuneet tästä teidän pääjohtajanne kanssa, mutta miten te sitten seurasitte edelleen tätä, koska tämähän saattoi todennäköisesti olla yksi kaikkein suurin huolenaiheenne, nimittäin ilmanlaatu, koska dieselautojen NOx-päästöt olivat se, jotka aiheuttavat suurimmat ongelmat eurooppalaisissa kaupungeissa. Niin, minun on viitattava nyt tähän kirjassa vielä uudestaan. Tässä kirjassa ei missään vaiheessa viitattu siihen, että olisi olemassa minkäännäköisiä estolaitteita. Kaikki tie, tiesivät, että tämä riski oli olemassa, Tämä riski on ollut olemassa vuodesta 1998 lähtien. Niin, niin, mutta e- eikä tässä nyt mainita näitä estolaitteita sinällään, mutta tässä kirjassa pyydetään DG Enterprisea tutkimaan sitä tosiasiaa, että jotkut autot päästivät 20-kertaisesti enemmän nokseja kuin mikä oli laillinen standardi. Eli seurasitteko tätä asiaa edelleen? Keskustelitteko tästä Biagoskasta? Ja miksi komissio ei toiminut? Minä uskon, että se fakta, että oli eroja laboratoriotestien ja sitten näiden ajo, ajossa tulevien päästöjen välillä. Kaikki tiesivät tämän. Se, että miten tähän ongelmaan voitiin puuttua, niin se oli ongelma. Se, että me muutimme tätä mm, RD-menetelmää, niin se oli mielestämme oikein. Äh, Tässä oli tuleville autojen tyyppihyväksynnälle. Tässä keskityttiin autoihin, jotka tulivat samaan aikaan markkinoille ja jotka eivät noudattaneet tätä, eivät olleet Euroopan lainsäädännön mukaista. Niin, minä en usko, että ympäristöpääosasto olisi voinut tehdä mitään. Se ei ollut meidän toimivallan puitteissa. Se, mihin olisi tullut se, mitä olisi tullut tutkia, oli se, että mistä on sovittu se, että lainsäädännössä sovittu sovittu, sovitut asiat pannaan täytäntö jäsenvaltioissa? Thank you. <clears throat> Thank you very much indeed, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komissaari. Kysyisin, mitä lisätoimia tarvittaisiin, jos halutaan välttyä tämän tyyppiseltä skandaalilta tulevaisuudessa? Voisitteko mainita ehkä kolme prioriteettia? Um, Se, minkä, minkä parissa me työskentelemme, niin auttaa välttämään tämän skandaalin, sillä tämä uusi RDE-sykli poistaa nämä erot päästömittauksissa todellisessa ajassa ja laboratoriossa – mutta tämä poistaa myös sen mahdollisuuden, että autoihin asennetaan nestolaitteita, joten minä uskon, että tämä voidaan välttää tämä skandaali vastaisuudessa. Eräs toinen asia, joka auttaa välttämään tämän skandaalin, on se, että jäsenvaltiot antavat korkeita sanktioita laittomille toimille. Eh, from your point of view, why... PEMS-teknologiakomissio ei esittänyt, niin kuin se teki eh, esimerkiksi eh, rekkojen osalta. Silloin kun tämä teknologia otettiin käyttöön, niin silloin lai, nämä laitteet olivat suuria ja raskaita ja niitä kyettiin ainoastaan käs, käyttämään raskaissa ajoneuvoissa. Sitä ei voitu ottaa käyttöön kevyissä ajoneuvoissa. Mutta teknologia on nyt parantunut. Ja nyt me voimme käyttää tätä teknologiaa myös kevyissä henkilöautoissa. Koska tätä me tässä haemme. Minä vahvasti uskon, että kriisi on mahdollisuus, mutta olen myös huolissani työpaikoista. Te sosialistina varmastikin jaatte tämän minun huoleni. Voitteko te taata ja voiko komissio taata, että tämä on mahdollisuus autoteollisuudelle siten, että autoteollisuus muuttuu tulevina vuosina vahvemmaksi siten, että se tulee tarjoamaan lähivuosina yhä enemmän työpaikkoja siten, että nyt emme aseta yhtäkään työpaikkaa uhanalaiseksi Euroopan unionissa. Kiitos. I think here I have to point out that tässä on todettava, että emme voi tarkastella tätä tällaisena kahdenvälisenä kysymyksenä. Katsoisin, että nämä kaksi aspektia voidaan huomioida molemmat. Näin on tehtävä. Vain tällä tavalla voidaan mennä eteenpäin. Jos työpaikkojen kannalta joku arvioi asiaa, niin minä arvioin asioita ympäristön kannalta. 12 miljoonaa äh, kansalaista, sillä on oikeus työlle, mutta sitten sadoilla miljoonilla kansalaisilla tulee oikeus puhtaaseen hengitysilmaan. Eli ei voida sanoa, että näiden 12 miljoonan tulee voida säilyttää työpaikkaansa, se tapahtuu eh, näiden muiden kustannuksella. Eli on erittäin tärkeää tarkastella näitä asioita työpaikkojen ympäristön kannalta, vaikka tässä tietysti talous on vahvana tekijänä mukana myöskin. Oletteko te nähneet eh, epäonnistumisia ja jäsenvaltioissa markkinoiden valvonnassa ja tyyppi hyväksynnässä jotain erityistä epäonnistumista, joka olisi teidän mielestänne tärkeää huomattava? No, minusta jäsenvaltiot olisivat voineet toimia paremmin. Markkinoiden valvonta ja, ja tämän äh, asian täytäntöönpano on täysin jäsenvaltioiden vastuulla. Kaikki tietävät näistä eroavaisuuksista ja kaikki odottavat, että joku tekee jotakin. Mutta jäsenvaltioiden vastuulla on toimia. Karens. Karens. Kiitos. Puheenjohtaja, kiitos komission jäsen, että osallistut tutkimusvaliokunnan kuulemiseen. Muutama asia, että tässä nyt ollaan ihan oikealla linjoilla. Te olette ympäristökomissaari. Voidaanko sanoa, että te olette ilmanlaadun komissaari? Siis näin olen. No kyllä, näin voidaan sanoa. Olen toki sitä mieltä, että kaikki komissaarit ovat vastuussa ilmanlaadusta. Mutta eritoten se on kyllä teille kuuluva. No kyllä, kyllä. miksi ilmanlaatu on tärkeä ja mikä tässä nyt on ongelma. Asiat eivät oikein ole hyvin, mikäli ollaan päästy tähän tilanteeseen. 400 000 ennenaikaista kuolemaa vuosittain johtuu huonosta ilmanlaadusta. Ja niin kuin alustuksen totesin, 72 000 näistä on suorassa kytköksessä eh, typpipäästöihin emme voi jatkaa tällä tavalla, enkä nyt puhu pelkästään autojen päästöistä, sillä on selvää, että ilmansaasteilla on monia lähteitä, liikenne, teollisuus ja niin edelleen. Mutta siis eh, tarkastelen asiaa myös eh, terveyden kannalta. Uh, Terveys. Uh, Tässä on terveysulottuvuus. Eli näitä kuolemia on erittäin paljon. Kuinka merkittävä rooli autoliikenteellä on noksien typidioksidin aikaansaamisessa? Huomattava merkitys. 80 prosenttia typen päästöistä on peräisin muista lähteistä. Ehkä 20 prosenttia liikenteestä. Minkälainen liikenne tuottaa noksia. Di- di- Do we have diesel engines on the road? No, miksi meillä on sitten diesel-ajoneuvoja maantiellä? No, tätä on kysyttävää niiltä, jotka tekivät kauan kauan sitten poliittisia päätöksiä. Jos päätöksiä tehtäisiin tänään, niin ne näyttäisivät ehkä erilaiselta. Mikä oli se päätös, jonka te viittaatte nyt? keskityttiin hiilidioksidipäästöihin ehkä enemmän kuin typidioksidipäästöihin tuolloin. Eh, tyyppiin, eh, tyyppipäästöihin liittyvät tiedot eh, ovat uudempia kuin hiilidioksidin osalta. Ehkä Euroopassa ei ollut tästä tietoisia. Dieselmoottori oli vaihtoehto Japani ei halunnut noin 1,4 prosenttia Japanin ajoneuvoista käyttää tänä päivänä dieselmoottoreita ja Yhdysvalloissa vähemmän kuin 4 prosenttia. Sitten Euroopan unionissa keskimäärin 54 prosenttia kalustosta käyttää dieselmoottoreita. Tietyissä kaupungeissa prosentti nousee 60 70 What you just said Uh, Otan huomioon se, mitä juuri sanoitte. Eli te sanotte, että Euroopassa aikaisemmin tehtiin päätös, jolla haluttiin ehdottomasti vähentää CO2-päästöä. Johti siihen, että rohkaistiin diiseleiden tuotantoon ja ostamiseen. Mutta kun tuo päätös tehtiin, niin silloin ei ja kiinnitetty huomiota ilmanlaatuun. Tässä vaiheessa kaikki tiesivät, että dieselautot ovat puhtaampia hiilidioksidin päästöjen suhteen, mutta silloin ei tajuttu, koska ei tiedetty, ei ymmärretty vielä äh, typpioksidipäästöjä ja niiden merkitystä. Äh, Näistä on puhuttu jo 2000-luvun alussa. Tutkimukset selkeästi osoittivat, että dieselmoottorit aiheuttavat korkeita typpiä oksidipäästöjä ja että tämä on vaarallinen saastuttaja ihmisen kannalta. Olen ihan samaa mieltä kanssanne. Nyt ei keskitytä enää pelkästään hiilidioksidin, vaikka totta on, että sitäkin tulee valvoa ja euro 5, euro 6 eh, tarkastetaankin juuri tämän vuoksi, mutta eh, tyyppipäästöt ovat aivan yhtä suuri ongelma. No, Olisitko ehkä tehnyt erilaiset valinnat aikaisemmin? No-, no tuolloin ei ollut ö, eh, samoja tietoja no, X-päästöistä kuin mitä meillä on tänä päivänä. Siksi ö, en lähde tässä ketään syyttelemään. Mutta tämä on fakta vai? Thank you. Thanks, Commissioner. Um, I... Kiitos komission jäsen. Olin yllättynyt, kun vastasitte Brandille, että ei ole teidän vastuualue, sillä te kenties koette vaikeana, että te vastaatte salkusta, joi, jonka vastuualueet kuuluvat osittain myös muille komission jäsenille. Potosnik sanoi, että ei ole asiallista, että tietty palvelu, tietty yksikö on vastuussa niin taloudellisesta kilpailukyvystä kuin tästä ympäristöulottuvuudesta. Bienkowska antoi jo toivon kipinän, kun hän sanoi, että kasvu ja ympäristön suojelu voidaan yhdistää. Te olette puhuneet puhunut tästä paljon. Oletteko Potosnikin kanssa yhtä mieltä, että teidän kädet ovat osittain sidotut johtuen siitä, että te, teillä on tämä ympäristösalkku ja se kuuluu osittain teollisuuden salkun haltijoiden toimintaan? No en sanoisi, että ei sitä, mutta meidän täytyy tehdä lujaa töitä, meidän täytyy taistella kaikkien komission jäsenten pitäisi olla tavallaan ympäristökomission jäseniä niin, että ne kantaisivat myös oman vastuunsa aina kun he tekevät päätöksiä omissa asioissaan. Koska kuitenkin mehän puhumme ympäristöstandardien puolesta, mutta nämä standardit riippuvat siitä, mitä muut sektorit tekevät. Se, mitä Vienkovska sanoi, liittyen ympäristöön, olen ihan samaa mieltä hänen kanssaan. Emme me voi tänä päivänä puhua taloudesta, ellei me puhu kestävästä taloudesta. Tänä päivänä mikä tahansa taloudellinen aktiviteetti, joka ei ole kestävä, äh, siinä päättymispäivä on hyvin pien, nopea. Eli me voimme katsoa kasvua ja ympäristöä yhdessä Eli ympäristössä on tänä päivänä haasteita, jotka voivat johtaa talouden mahdollisuuksiin. Uh, um, Anteeksi paljon nappia ja sitten keskeytin teille, että oletteko te sitä mieltä, että tämä on voittava näkökulma komissiossa vai onko tämä vähemmistön näkökulma? No, jos tätä, tätä ei taisteluksi, niin en tiedä onko se sitä, mutta tämä ympäristötietoisuus, niin se on kyllä varsin korkealla kaikkien komission jäsenten tärkeässä järjestyksessä. Meidän tulee pyrkiä saamaan sitä yhä tärkeämmäksi. Te sanoitte, että tämä vuotuinen vaatimusten mukaisuuksien arvioiminen tulee olemaan osa tätä RD-pakettia. Tuletteko te johtamaan tätä asiaa? Te sanoitte kirjallisissa vastauksissanne, että tämä vuotuinen vaatimusten mukaisuusarviointi vuodesta 2017 lähtien tulee olemaan tärkeä osa. Ei tämä on DG Grown vastuulla. No, me tuomme kaiken keinoin tätä työskentelyä. Onko tämä valuujako teidän mielestänne toimiva? Se on tosiasia, näin se on tässä vaiheessa ja näin se tulee olemaan. Ja eikö tämä heikennä teidän kykyä vaatia korkealaatuista ilmanlaatulainsäädäntöä. Tähän asti se on toiminut. Jokainen tuntuu ajattelevan, että ongelma on suurin taistelu on komissaarin välinen. Näin ei kuitenkaan ole. Varsin usein komissiossa esimerkiksi kaksi, kaksi, kolme tai neljäkin komission jäsentä mm, löytää yhteisen kannan, mutta sitten taistelu alkaa, kun ollaan yhteydessä neuvostoon esimerkiksi. Niin, neuvoston suhteen tässä teknisen komitean päätöksessä te sanoitte, että tässä ei ole toimittu kunnollisesta valtioita painostaneet äh, teknistä komitea toimivan. Yksikkö, oli mukana tässä myöskin kabinettimme esitti paineita eh, joidenkin maiden suuntaan, jotta nämä kunnanhimoiset tasot saavutettaisiin. Olisin halunnut mennä vieläkin kunnanhimoisempaan ehdotukseen, mutta eh, jos toinen vaihtoehto olisi ollut, että ei saada mitään, niin se piti pitää mielessä ja katsoisin, että kuitenkin asioissa päästiin eteenpäin. Saatiin ainakin tämä RDE-asia liikkeelle, koska eh, pysähdyksissä alas ei olisi myöskään auttanut ketään. Ja RDE ECPn eh, e toteuttaminen eh, olivat tärkeitä asioita. Görling. Um, Kiitos. Jatkan tästä samasta aiheesta. Mikäli me hyväksymme, että kyse, että tässä ongelmana ei ole komission sisäinen riitely, ja että tämä kirja olisi kenties tärkeimmässä roolissa kuin mitä on sanottu, niin vaikka te ette myönnä tätä eripuraisuutta, niin eikö kuitenkin tosiasia ole se, että vastuut on jaettu komission eri osiin, ja tämä luo tilanteen, jossa syntyy sellainen olo, että tässä on helppoa ikään kuin viilata komissiota linssiin, koska tässä on nimittäin erittäin vahva lobbaus taustalla autoteollisuus, eli tässä osataan lypsää komissiota oikealla tavalla. Komissio pystyy nimittäin toimimaan tehokkaasti. No, voimme kenties hyväksyä sen, kuten te väitätte, että tässä ei ole aivan huudeta naamapunaisia toisilleen, mutta ettekö kuitenkin ole sitä mieltä, että tässä voitaisiin toimia ja työskennellä tehokkaammin? Varmasti aina on parempia töitä, tapoja tehdä yhteistyötä. Tehdäänpä yhteistyötä nyt sitten neuvoston päin tai parlamentin päin, mutta komissio kuitenkin lähtee liikkeelle konsensusperiaatteella ja siihen pyritään. Tietysti eri komissaarit lähtevät liikkeelle hieman eri näkökantaa ajaen, mutta kuitenkin yhteiseen hyvään pyritään, yhteiseen päämäärään. Enkä nyt menisi sanomaan tästä paikkansa, mutta eh, poikkeavat eriävät näkemykset eivät välttämättä mielestäni kuitenkaan johda riitoihin. Um, so, given that... Joten minulla ei ole mitään syytä epäillä teidän sitoumustanne me teimme aikoinaan hyvin läheisesti yhteistyötä kanssani, joten täysin hyväksyn sen, että te pidätte myös ilmalaatua tärkeänä. Mutta onko ympäristökomission jäsen, ää, jäsenenä, pitäisikö teidän olla hieman aggressiivisempi odotustenne suhteen, koska te olette hyvin sopuisa mies ja teidän kanssa on helppo tehdä työtä, mutta pitäisikö teidän olla hieman vähemmän sopuisa? Koska tämä tällainen jälkikäteen asennus autoihin päästöjen vähentämiksi. Niitä on olemassa, olen nähnyt useita. Ne eivät ehkä ole teknisesti täysin kurantteja, mutta tällä hetkellä ei ole minkäännäköistä painostusta valmistajien suuntaan tehdä jotakin päästöille. Kaikki liittyy vain tulevaisuuteen. Ja kuulemme koko ajan, kuinka vaikeaa se on ja kuinka kauan se kestää. Mutta nyt on jo kaikenlaisia laitteita, joita voitaisiin nyt jo asentaa autoihin, niin se parantaisi huomattavasti ilmanlaatua. Mutta en kuule minkään näköistä puhetta tästä äh, ympäristöpääosaston puolelta, että olisi tällainen pika äh, reitti päästä eteenpäin. Meillä ei ole minkään näköistä tyyppihyväksyntää tällaisiin jälkikäteen asennettoihin äh, laitteisiin. Tällaisia esimerkkejä on paljon, joten Eikö DG Envy voisi olla hieman aggressiivisempi, paljon aggressiivisempi vaatimuksissaan ähm, muun komission suuntaan ilmanlaadun parantamiseksi? Olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että me ympäristösektori voisimme saada pitäisi hieman enemmän tilaa, mutta miten hyvin me olemme työskentelyä niin me olisimme toisena voineet olla aggressiivisempia, mutta välttämättä, jos me olemme olleet aggressiivisempia, niin me emme ole kuitenkaan saaneet lopputulemaan. Mitä tulee näistä jälkiasennuksista, niin olen yhtä mieltä. Ja tämä on eräs asia, jonka suhteen haluan todellakin edetä. Varsinkin siitä johtuen, koska teknologia on jo olemassa. Nimittäin on jotka ovat valmiita jälkiasennuksiin. No nyt valitetaan, että ei ole olemassa yhteensovitusta, mitä tulee näihin jälkiasennustandardeihin. Mutta mielestäni tämä olisi hyvä, että tämä auttaisi myös ilmanlaatua. Ja olisi hyvä, että kaikki jäsenvaltiot tukevat tätä, koska tämä auttaisi jäsenvaltioita saavuttamaan nämä ilmanlaatutavoitteet. Tässä on mielestäni paljon hyötyjä. Näissä jälkiasennuksissa on voitettavaa, kun tein tätä teidän kokousta Potosnikin kanssa, olen hänen kanssa yhtä mieltä, että jälkiasennusten suhteen on tehtävä enemmän. Thank you so much, Commissioner, for being... Federli. Uh, Kiitos, että olette täällä. Kysymykseni kuuluu. Me olemme puhuneet paljon siitä, mitä tapahtui aikaisemmin. Olemme menneet yksityiskohtiin teidän toimistanne ja muista. Sanotaan, että nyt on tulossa uusi skandaali, ehkäpä toisen, toisella sektorilla. Vaikkapa rakennusmateriaalit, jotka eivät saaneet sisältää tiettyjä ää, ainesosia ja te saisitte raportteja niiden, että ne sisältävät sitä ja että teollisuus ää, saastuttaa enemmän kuin se saisi. Kuinka te varmistatte, että komissio tulevaisuudessa todellakin toimii? Me olemme nähneet raportteja vuodesta 1998 ja kaikki ovat olleet tietoisia siitä, että te sanoitte itse, että komissiokin on ollut tietoinen laboratoriotestien ja, ja todellisen ajonaikaisen testien välillä, tulosten välillä. Eli tuletteko te reagoimaan esimerkiksi, jos tulee saatte raportteja kansalaisjärjestöiltä tai kysymyksiä parlamentin jäseniltä? Oletteko te luomassa komission sisällä mekanismia, jolla voitte varmistaa, jos on tällaisia teollisuusasioita, jotka liittyvät ympäristöön, eh, niin otatte välittömästi yhteyttä eh, komission jäsen Bielovskaan niin, että välittömästi ryhdytään ratkaisemaan ongelmaa. Ja ehkäpä ehdotatte myös uutta lainsäädäntöä, mikäli ei, niin sitten ainakin rikkomismenettelyä jäsenvaltion kohtaan. Yes, you started by saying uh, Totesitte aluksi, eh, että jos syntyy tai tullaan uuteen skandalitilanteeseen, toivottavasti ei. Mutta jos esimerkiksi kansalaisjärjestön toimittamat tiedot konkreettisesti voivat todistaa jotain tapahtuneeksi. Emme voi lähteä liikkeelle oletuksista tai ennakoineista, eikä tätä voi vaatia kollegoiltakaan. Jos halutaan välttyä tulevilta vastaavilta skandaaleilta, on varmasti tärkeää, että on äh, tarkalla silmällä seurattava tilannetta ja todellakin huomioitava kaikki tarvittavat seikat. Ja sitten kun puhutaan kansalaisjärjestöistä, niin varsin paljon jo tapahtuukin tietojen pohjalta, joita on saatu kansalaisjärjestöiltä, mutta on muistettava, että tällöin todellakin riittävästi konkretiaa tarvitaan. No en nyt pitkitä tätä asiaa enää vasta sitten osittain tähän seuraavankin kysymykseen. Kahden ja puolen vuoden aikana, kun komission jäseniä on täälläkin käynyt, niin teillä on melko selkeät kuvat sen suhteen, miten olette yhteydessä keskenään ja eri pääosastoihin ja niin edelleen. Ja kun nyt näin on, niin varmasti eh, olisi mahdollista ajatella mekanismia, eh, joka eh, esimerkiksi määrittelisi jonkin asian vaikkapa sääntöjen rikkomiseksi tai mahdolliseksi tulevaksi skandaaliksi. Esimerkiksi Hollannista Turkkiin tapahtuneet eläinkuljetukset kesällä. Hurja asia ja parlamentissa sitten ongelma oli se, että sanottiin, että säännöt kyllä ovat olemassa, mutta jäsenmaat eivät olleet niitä täytäntöön panneet. Eli tällainen institutionaalinen ongelma ja se on kytköksissä myös siihen kritiikkiin, jota esitetään EUta kohtaan. EUta syytetään, mutta usein varsinaiset ongelmat sitten johtuvat kansallisista toimista tai niiden puutteesta. Eli eh, Euroopan parlamentin jäsen tai komission jäsen, on erittäin tärkeää, että kun ongelmatilanteisiin törmätään, nämä tahot tietävät, mitä tehdä, miten toimia. Jos todellakin komissio, neuvosto, parlamentti ovat yhdessä säädöksiä laatineet ja sitten voidaan katsoa, että niiden täytäntöönpanossa eh, menettelyä on rikottu. Esimerkiksi poliisi, jos se saa ihmisen kiinni nopeusrajoituksen yrittämisestä, niin siitä seuraa sakot, niin jotain tämän tyyppistä menettelyä, mahdollisesti myöskin sanktiomenettelyä. Se oli lausunto. Se oli kysymys. No olen tässä yhtä mieltä, että mikäli sääntöjä on olemassa ja niitä panna täytäntöön, niin ei siinä ole mitään järkeä läsnä. Děkuji, pane komisaři, také já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. Minä haluaisin myös äh, kiittää siitä, että olette tulleet tänne näin myöhäiseen aikaan ja että te jaksatte vielä vastata kysymyksiinkin. Mutta teidän kirjallisissa vastauksissani teitte saman, minkä suurin osa komission jäsenistä on tehnyt. me yritämme siirtää vastuuta kansallisille jäsenvaltioille ja jäsenvaltioilla on erilaisia äh, välineitä käytettävänä kuin päästöstandardeja. He voivat käyttää myös esimerkiksi äh, verotuskeinoja, henkilöautojen verotusta ja niin edelleen. Mutta kuitenkin komissio on se, joka epäonnistui direktiivin täytäntöönpanossa. Komissio ei kyennyt kirjoittamaan direktiivinseen niin, että tällaisia rikkomuksia olisi tapahtunut. You... En ole yhtä mieltä tämän lausunnon kanssa, että tässä yritetään, yritetään siirtää vastuuta jäsenvaltiolle. Lain ovat antaneet vastuun jäsenvaltioille. Ei sitä nyt ole tekemässä. Vastuu on peräisin lainsäätäjiltä ja heidän tulisi elää vastuun mukaisesti. Siinä vaiheessa, kun vastuu otetaan vastaan, niin sitten sen mukaan pitäisi myös elää. Ale souhlasíte s tím, že komise... Yhdyttekö siihen näkemykseen, että komissio on epäonnistunut direktiivien täytäntöönpanon suhteen? Itsekin totesitte, että rikkomusmenettelyyn on menty 12 jäsenmaan osalta. Totta kai aikaa aina menee ennen kuin tähän päästään, mutta vaikutelmani on kuitenkin sellainen, että tässä ikään kuin heitellään tätä kuumaa perunaa eri suuntiin, eikä oikein tiedetä kuka varsinaisesti ja kenen tulisi vastuu kantaa. Ennen kuin tulin tänne, niin minä kuuntelin Bienkowskan kuulemista ja minulla korvilleni musiikki oli se, että hän sanoi, että rikkomusmenettely on tuloillaan, mikäli tässä ei, mikä toiminen ryhdytä, mikäli vastauksia ei heru. Ja minä olen aloittamassa rikkomusmenettelyä sen suhteen, että miten tämän ilmalaidun suhteen, miten tyyppihyväksyntä menettelyä pannaan täytäntöön. Ja rikkomusmenettelyistä kun puhutaan, niin mielestäni rikkomusmenettelyyn ohella muitakin toimenpiteitä, joita voidaan alusta. Esimerkiksi tässä tapauksessa voidaan miettiä, halutaanko olla rikkomusmenettely vai halutaanko esittää uusi lainsäädäntö, jotta voidaan korjata tilanne. No, mieluusti käyttäisin molempia, mutta haluaisin, että me lain korjavalla lainsäädännöllä saamme aikaan korjausliikkeen ennemmin kuin että käytämme rikkomusmenettelyä. Rikkomusmenettely on tärkeä. En sano, että ei näin olisi, mutta tämä saattaa vielä 5-6 vuotta. Ja lainsäädäntö, joka parantaa nykytilannetta, voidaan saavuttaa vaikkapa muutamassa kuukaudessa, muutamassa vuodessa, ja se on mielestäni tehokkaampi tapa saavuttaa haluttu lopputulema. Tarkoittaa siis sitä, että olette varma siitä, että sen jälkeen kun olette käyneet lävitse tämän päästöskandaalin, niin olette ottaneet opiksi sellaisella tavalla, että lainsäädäntöä voidaan jatkossa laatia niin, että ei voida uude, että ei enää voi tapahtua uutta manipulointiskandaalia. Ja vaikka viranomaiset eh, tietävät asiasta eivätkä kykene eh, ratkaisemaan sitä. Onko meillä mekanismia? Voimmeko me laatia mekanismin ja ottaa oppia tästä kaikesta, mitä on tapahtunut? Uskoisin, että tästä skandaalista on opittukin paljon, mutta komissiossahan ei lähdetty liikkeelle vasta Volkswagen-skandaalin jälkeen, vaan paljon oli tehty jo ennen sitä. Sitten skandaalin myötä ja jälkeen asioiden käsittely nopeutui ja lainsäädännöstä tehtiin eh, kovempaa ja mm, hyvä näin. Varmasti opittu on, lainsäädäntöä on vahvistettu ja toisaalta menettelyjä on nopeutettu. Aikaat. Kiitos komission jäsen. Mikäli ymmärsin oikein, te kuuntelitte Potocnikia viime viikon kuulemisessa. Te olette nähnyt hänen kirjeet Tajanille. Mielestäni Potocnikin kuulemisessa merkille pantava oli se, että hän katui sitä, että hän ei, ei vienyt eteenpäin tätä asiaa, kun sääntöjä ei noudatettu. En voi mennä arvemaan herra Potocinkia paremmin kuin mitä hän on itse tehnyt. Jos hän on näin sanonut, niin minulla ei ole mitään syytä epäillä hänen sanojaan. Hän on todennut, että asiat olisi ollut mahdollista hoitaa paremminkin mutta se on hänen arvionsa. hän oli mukana tässä menettelyssä. En lähde tässä nyt edeltäjääni kritisoimaan tai arvioimaan. Ja jos tässä nyt rehellisiä ollaan, niin se mitä hän sanoi omasta kaudestaan, me voimme tietysti kommentoida omaa kauttamme. Kenties voisimme jatkaa tällä linjalla, sillä sääntöjä ei vieläkään noudateta. 2012 Potocnik sanoi, että testejä on parannettava, mutta silti on olemassa tämä nykyinen autokanta, joka ei ole säännönmukainen. Ja hän sanoi, että hänen olisi pitänyt kenties panostaa myös tähän nykyautokanta, joka oli säännönmukainen, ei kannusta näihin testeihin. Ja nyt te näissä kirjallisissa vastauksissa, ja nyt te viittaatte näihin testeihin, ja te ette viittaa siihen, että nykyinen autokanta ei ole säännönmukainen. Miten te voitte varmistaa sen, että olemassa oleva autokanta saatetaan säännön mukaiseksi tämä, joka päästää 18 milligrammaa per kilometri? Tämä ei kuulu oman toimintakenttääni. Niin en voi sanoa paljonkaan, Potosnikin aikaan mihinkään toimiin ei ryhdytty mitään jäsenmaata vastaan. Erona nykyiseen on se, että tekin juuri kuulitte ja me kuulimme, Just no, no, an Can I just have an example? Antakaa esimerkki. Jo vaikutusten arviointi Arvonissa 2006 hyvin selkeästi sanottiin, että SCR-teknologiaa tarvitaan, että päästään tähän 88. Äh, ja me tiedämme, että vuodesta 2012 2004 LNT-teknologia kasvoi 5 prosentista 55 prosenttiin. Mitä muuta todistetta tarvitsette siitä, että nykyinen autokanta on menossa väärään suuntaan? ja tämä tulee vaikuttamaan valtavasti ilmanlaatuun. Mitä te teette tälle? Look at that as very, very negatively. En nyt ihan näin negatiivisia asioita tarkastelisi. 80 ja euro 6 ei siis ylitä tätä rajaa. Mutta sitten maanteillä eh, päädytään 400kin, eli viisi kertaisen määrän ongelma ei ole eh, laboratoriolosuhteissa 80 vai 400 maantien liikenneolosuhteissa. 80 normaalikäytössä, nyt te teette sen virheen, että auto teollisuus väittää, että tämä 80 on vain laboratorio-olosuhteissa. Sitäkö te väitätte? Ei vaan, halusin nostaa esiin sen, että laboratorioilla tässä ongelma, vaan ongelma on maanteillä ja ratkaisuakin tulee hakea sieltä. I'm... Viittaatte jälleen tuohon testiin. What are you doing to make sure that the cars will be in compliance? The... Millä tavalla näitä noudatetaan? No, no, wait, wait. The RDE is the test. TRDA on testi, mutta sen lisäksi puhutaan myös markkinoiden valvonnasta, eh, yhteensopivuustesteistä ja tällä tavalla asioita on tarkasteltava ja jos toimiin on ryhdyttävä, niin eh, en voi noin vain toimia, koska tarvitaan toimia jäsenmaalta ensin ja toisaalta tämä ei kuulu omaan eh, vastuualueeseeni. Te vain tässä toistatte itseänne. Tämä on nyt yksinkertainen kysymys. Yksinkertainen kysymys. Yksinkertainen kysymys. Saanko kysyä sen? Missä tämä DG Enterprisein ja en Envin äh, yhteinen kirje oikeuspalvelulle. mikä tämä kirjeen tilanne on? Tähän voitte tehdä sen yhdessä. Me teemme teitä kyllä yhdessä. To take action, it's not... that this... Mainiakseni vain, että tämä oli jo Falkenbergin kirjeessä. Hän kysyi, että eikö meidän pitäisi kirjoittaa yhteinen kirje 2014, ja te ette näitä olevan edes tietoisia tästä. Explain one thing Antakaa minä nyt selitän yhden asian. Kun Karl lähetti kirjeen, hän sai tekemistä Daniel Kalehalta, Kalehalta vastauksen. Daniel kertoi, että se mitä Karl etsii, niin se on asia, joka ollaan viimeistelmässä. Eli tämä RDE-menettely. Sen jälkeen aloitettiin eri yksikön välinen kuuleminen liittyen RDE yhden suhteen. Minä en halua nyt sanoa mitään Karlin kirjettä vastaan. Sanoin, että jotain tulisi tehdä, mutta meidän on myös muistettava, että Kajehan vastaus oli se, että hihat on kääritty. Grazie, presidente. Komissaario, sano qua. Kiitos, hyvä komissaari, istun täällä ja puhun italiaa. Komissaari Biankowska äskeisessä puheenvuorossaan totesi, että asetuksen tavoitteena on parantaa ilmanlaatua ja vähentää päästömääriä. Ja todettiin myöskin, että päästöissä on lähdettävä liikkeelle todellisista päästöistä eikä laboratorioolosuhteista. Teollisuuden edustajat kuitenkin toteavat, että he lähtivät liikkeelle siitä, että raja-arvot olivat näitä laboratoriotestasarjoja ja myöskin komissaari Tajani omassa puheenvuorossaan totesi näin. Kysyisin, kumpaan leiriin te kuulutte? I fit with those who agree. Kuulun niiden joukkoon, jotka ovat sitä mieltä, että aute on testattava tien päällä ja meidän on säädettävä lainsäädäntö sen mukaan, että testit tehdään tien päällä laboratoriotestaukset ovat toivottavasti tulevaisuudessa mennettä. A me interessa indagare il passato. Kun puhutaan tulevaisuudesta, eh, tärkeää keskustelua, mutta on tärkeää, että ymmärrämme hyvin ne virheet, joita on tehty menneisyydessä. Eh, kysyisin teiltä, miksi teidän mielestänne aikaisemmat komissaarit Eh, lykkäsivät ja lykkäsivät eh, hyvin pitkään ennen kuin näitä uusia eh, testimenettelyjä otettiin käyttöön. Oltiin ikään kuin esimerkiksi Colin kanssa ei olisikaan. Eli kaikki nämä asiat, joista jo vuosia oli tietoa myös Euroopan ympäristöviraston taholta, näitä ikään kuin huomioitu mahdollistettiin se, että eh, autojen valmistajat eh, tietyn tyyppisten menettelyjen testausten kautta eh, esimerkiksi ilmanpaineisiin liittyen onnistuivat pääsemään läpi. Kysyisin, kuinka voi olla mahdollista, että kukaan ei halunnut lähteä käymään keskustelua siitä, miten tätä Eh, Cumulative Driving Cycles eh, lähestymistapaa ja sen tarkastelua, miksei kukaan ollut valmis sitä syventämään. Olen täysin samaa mieltä näistä myöhästymisistä. Eikä kukaan voi tätä estää. <clears throat> Jos kaikki olisi ollut paikoillaan jo kymmenen vuotta sitten, niin me olisimme estäneet neljä miljoonaa ennenaikaista kuolemaa, toivon mukaan. En nyt tässä lähde arvostelemaan edeltäjiäni, mutta en usko, että he ovat tehneet mitään tarkoituksellisesti. Minä tiedän, että asiat menevät nyt nopeammin. Okei, okay, grazie. Eh, Kiitos. Kysyisin vielä seuraavaa. No tulevaisuus ei nyt näytä välttämättä kovin ruusuisilta. HRD ei ole mikään ihmelääke, joka yksi kaksi äh, muuttaa kaikki ajoneuvot toisenlaisiksi totesittekin äh, mahdollisista äh, muutoksista, joita voitaisiin tehdä ja muitakin aloitteita komissiolla ehkä on mielessään. Jos sallitte, haluaisin tarkennusta erääseen mielestäni tärkeään seikkaan tähän kysymykseen numero 11, jossa vastauksessanne viittaatte 350 milligrammaan per kilometri, mitä tulee tyyppipäästöihin. Ja tässä huomioidaan eh, se, että tulevaisuudessa myöskin ympäristövirasto on tämän todennut ainoastaan, jos 80 milligrammaa otetaan käyttöön on mahdollista päästä todellisiin vähennystavoitteisiin. Muutoin varsinaisia tuloksia ei olisi mahdollista saada aikaan. Yeah, I'm sorry. Ei, ei ole aikaa vastauksiin, kun sinä vain esität kysymyksiä. I agree with you that the RD is... Olen yhtä mieltä, että RDE ei ole mikään taikasauva. Myös auton valmistajat ajattelevat toisella tavalla nämä näitä moottoreita voidaan parantaa tiettyyn määrään asti ja me pyrimme erittäin matala tai jopa päästöttömiin ajoneuvoihin tulevaisuudessa. Seuraava kierros, velet kaksi. Kaksi tällaista kolmen minuutin jaksoa. Kiitos. Sanoitte muutama minuutti sitten että RDE-päätös tai tämä vaatimusten mukaisuustekijä ei ole täydellinen päätös, joka tehtiin teknisessä työryhmässä, teknisessä komiteassa. Se ei ole täydellinen päätös, mutta se on kuitenkin merkittävä askel eteenpäin. Mitä tämä tarkoittaa liittyen teidän visioon dieselin tulevaisuuden suhteen? Kuinka tämä tulee etenemään? Oletteko te sitä mieltä, että diesel hiipuu pois vai oletteko te sitä mieltä, että dieselillä on tulevaisuus tulevan 15 vuoden aikana? Dieselin tulevaisuus riippuu siitä, onko mahdollista, että päästöt puhdistuvat. Muutoin sillä ei ole tulevaisuutta, mutta uskoisin, että kyllä tähän on mahdollista päästä. Miksei se olisi mahdollista täällä, kun on se muuallakin maailmassa mahdollista ollut? The diesel still has a future in a clean diesel. Joten uskotte, että puhtalla dieselillä on vielä tulevaisuus? Kind of clean. Kyllä, kaikenlainen puhdas. Mutta kuten te sanoitte, mikäli se ei ole puhdasta, niin dieselillä ei ole tulevaisuutta. No, tulevaisuus on sähköinen. Kaikki puhuvat sähköautosta, jota pitäisi kannustaa politiikan kannalta. Millä tavalla meidän pitäisi kohdella dieseliä tulevaisuudessa? Se on vaihtoehto päästöt tai matat, matalat päästöt. Sähköajoneuvot ovat vaihtoehto. Se riippuu siitä, miten tuotetaan sähkö, joka liikuttaa näitä autoja. Se riippuu siitä. Kysymys numero neljä tässä ennen kuin kyselyssä, niin puhuitte siitä, että Yhdysvaltojen autot päästävät vähemmän typpioksidia kuin Euroopassa vastaavat autot. Haluatteko te, että nämä Yhdysvalloissa käytetyt autot tulevat myös Euroopan markkinoille? Miten tämä tulee onnistumaan? Se, mitä esitetään, sen on oltava saavutettavissa oleva asia. Puhtaampia ajoneuvoja äh, tuota, Yhdysvaltoihin ja sitten se ei olisi mahdollista eh, Euroopasta puhuttaessa. Eli että määritelmät olisivat ongelma ja niin edelleen. Eli kyllä, jos valmistus eh, Yhdysvaltain markkinoilla on mahdollinen, niin miksei se voisi olla mahdollista myös täällä? No kuinka vakuuttaisitte valmistajat sitten tästä? No, niin kuin Velkovskakin totesi, on toimittava ja käytettävä olemassa olevia välineitä ja tulevia välineitä, jos niitä ei vielä tänä päivänä ole. Sanoit, että pyytäneet, että teidän palvelun otat yhteistä DG Growhin. Ja mikä teillä on aikataulu? No, viittasin keinoihin pro, promovoida parempia autoja – Ja tämä on myös kilpailua. Kun me puhumme kilpailusta, meidän täytyy puhua kilpailukyvystä ja siitä, että puhtailla autoilla on kilpailuetu saastuttaviin autoihin. Ähm, ähm. Jos viitataan julistuksiin, joita on tehty aiemmin tässä valiokunnassa jo tänään ja myös Volkswagenin autot Euroopassa ovat tässä. Äh, markkinoilla ne päästävät vähemmän kuin alle 80 milligrammaa todellisena ajopäästönä, niin ovat nämä jo olemassa. Niin, no tässähän tämä ongelma piilee, kuten kaikki, ovat, kuten kaikki ovatkin sanoneet, eli tien päällä. Eli tien päälle on löydettävä nämä ratkaisut. Autoja ei voi testata enää ainoastaan laboratoriossa, on oltava tietyt tiestandardit, standardit. Meidän on testattava autoja tien päällä ja meidän on valvottava autoja käytössä. Ei ainoastaan eksante ennen kuin annetaan tyyppihyväksyntä, vaan myös sen jälkeen, kun tyyppihyväksyntä on annettu. Eli onhan tämä mahdollista jo nykyisellään ja jo vuosia ennen lainsäädäntövelvoitteitakin. Eli kyllä näitä on ollut ja Volkswagenillakin näitä malleja oli ollut jo aikaisemminkin, jossa huomioidaan tämä 80 milligramman raja. Kyllä, kannustimet eivät olleet oikeanlaisia aikaisemmin, koska silloin edistettiin dieselmoottorien käyttöönottoa. Nyt sitten tietysti on pyrittävä siihen, että parhaat markkinoilla olevat moottorit todellakin saadaan laajan käyttöön. I will speak in French. Puhun ranskaa. Komissaari Vella, te vastaatte Euroopan unionissa ilmanlaadusta, eli te vastaatte ilmanlaadun lainsäädännöstä. Te ja edeltäjänne olette aloittaneet rikkomusmenettelyjä niissä jäsenvaltioissa, niitä jäsenvaltioita kohtaan, jotka ovat olleet kunnioittaneet ilmanlaatua. Mutta te ette ole vastuussa lainsäädännöstä, joka koskee äh, kulkuneuvojen näitä ilmansaastuttajia. Eikö teidän mielestänne olisi normaalia, että DG Envi ja ympäristö, pääosasto ympäristökomissaari vastaisivat äh, näistä ajoneuvojen ilmansaasteista? In this case, I think what, what I think se, mitä minä ajattelen, niin sitä ei lasketa, koska minä en ole se, joka jakaa salkut. Mutta tätä ehdotettiin ja sitä keskusteltiin myös tässä valiokunnassa. Um, I would have liked to have your opinion. Olisi ollut mukava kuulla teidän mielipide. No, toinen kysymys. Eri komissaarit ovat useasti, oli kyseessä teollisuudesta tai ympäristöstä vastaavat nykyiset ja edelliset komissaarit, niin ongelmana on se, että olemassa oleva olemassa oleva ongelma on tämä jäsenvaltioiden laiskuus täytäntöön nämä säännökset. Näyttää siltä, että Eli olisi hyvä, että tämä tutkimus, joka koskee autoteollisuutta, tehtäisiin riippumattoman tahon toimesta. Mitä olette siitä mieltä, että luotaisiin tällainen viranomainen, joka olisi riippumaton, joka voisi tutkia ja mahdollisesti myös rangaista niitä autonvalmistajia, jotka eivät noudata sääntöjä hieman, kuten vaikkapa tämä rautatievirasto toimii rautatiesektorilla? Again. Katsoisin, että tämä asia ei liity omaan toimialaani, mutta kollega Bengoska totesi, että hänellä samalla edeltävänsä kanssa mitä virastoasiaan tulee. Sitten seuraamuksista ja sanktioista voin yhtä kollegaani. Tässäkin asiassa hän totesi, että tarvittaisiin menettelyn harmonisointia, mitä tulee markkinavalvontaan ja toisaalta sitten sanktiomenettelyiden hoitamiseen. On aika uskomatonta, että joissain jäsenmaissa maksimisanktio – joka voidaan langettaa yrityksille, on 1000 euroa tai 5000 euroa, tai tällaista. Ei tämä voi olla totta. Ja siksipä uusi lainsäädäntö nyt antaa vähän enemmän valtuuksia komissiolle markkinoiden valvontaan liittyen ja toisaalta täytäntöönpanoa ajatellen pidän tätä hyvänä asiana. Oui, mais vous pouvez, euh, vous, vous... Ettekö ole sitä mieltä, että jossain vaiheessa ympäristökomissaarilla tulisi olla vastuualueenaan tämän tyyppinen tapaus, tämän tyyppinen asia? Onko ainoastaan teollisuuden vastuulla tällainen asia? Oletteko sitä mieltä, että autoteollisuudesta tulee niin paljon asiantuntijoita ja on erittäin vähän ympäristö, kansalaisjärjestöjä, joita ja, ja liian vähän näitä ympäristö- kansalaisjärjestöjä, jotka on mukana näissä työryhmissä. Ja me valitamme sitä, että on tämä kahden ja puolen vaatimusten mukaisuus kerroin. Ettekö ole sitä mieltä, että olisi hyvä, että tulevaisuudessa kiinnitetään enemmän huomiota tähän ulottuvuuteen siten, että ympäristökomissaari olisi vastuussa tästä asiasta? I would like to say yes. Why No haluaisin sanoa kyllä, mutta miksi en sano, on minulle hyvin selvä. Me yritämme keskustella siitä, pitäisikö tämän olla ympäristön salkku vai yrityspääosaston salkku. Mutta markkinoiden valvonta ja, ja toimeenpano kuuluu jäsenvaltioille. Joten se, mitä komissio Bielowska tästä puhuu, on yritetään saada nämä vastuut alueet pois jäsenvaliolta komissiolle. Minusta tämä jo on suuri askel eteenpäin. Ja sitten onko se DG Envy vai Enterprise on ihan toinen asia. Ja sitten ehkäpä tämä kuuluisi Envylle. Tapaus ei ole sellainen tällä hetkellä. Typpioksidipäästöt kasvavat, kasvavat, kasvavat. Tätä olemassa olevaa lainsäädäntöä ei noudateta. Tämähän on ollut olemassa ainoastaan yhdeksän vuotta. Schulz. Kaksi yksikköä, eli kuusi minuuttia. Kommissar, vielen Dank, dass Sie und wir alle hier zu später Stunde. No, on hyvä, että näinkin myöhään voidaan vielä tästä asiasta keskustella. Eräs vastauksista ne otti lisäkysymyksen, eli rikkomuksiin sanktioita. Totesitte, että e, joissain jäsenmaissa e, suuruudelta nämä ovat e, olleet tuhannen euron luokkaa, joissain jäsenmaissa ei niitä juurikaan ollut. Ja nyt sitten komissio on tehnyt ehdotuksen, ja oman ymmärrykseni mukaan on mahdollista esittää seuraamuksia jopa 30 000 euron suuruisia sellaisia. Sinällään se vaikuttaa hyvältä, mutta kun katsoo artiklaa 9, niin siinä sitten sanotaan, että eh, nämä seuraamukset eivät voi kuitenkaan olla kumuloituvia jäsenmaissa. Eli jos yksi jäsenmaa on langettanut tällaisen seuraamuksen, niin silloin komissio ei sitten omalta osaltaan voisikaan toimia. Jos nyt ajatellaan tilannetta, jossa vaikkapa jäsenmaa asettaa tai langettaa 5 tai 10 000 euron sanktion, niin sitten eh, komissio voi uhata vaikka 30 000, mutta ei voi enää toimia, jos tämä, eh, mitä juuri luin, pitää paikkansa, eli että sanktiot eivät voi olla eh, kumuloituvia. No, I repeat, at the moment, it is up to the member states to put up minä toistan. On jäsenvaltioiden tehtävä panna sanktiot täytäntöön. 2009 se oli heidän tehtävä ja he eivät ole raportoineet komissiolle tästä asiasta 2009, mutta on heidän vastuuna panna täytäntöön sanktiot. Tässä vaiheessa, siinä muodossa kun lainsäädäntö on olemassa, niin komissio ei voi aseta mitään vaatimuksia jäsenvaltioille. Toivottavasti hyvin läheisessä tulevaisuudessa, kun lainsäädäntö on valmis, niin se, mitä te sanotte, on todellisuutta. Todellakin toivon Ehkä voitte tutustua tähän vielä tämän kokouksen jälkeen rauhassa. Itse tulkitsisin tämän kuitenkin niin, että sinällään komission ehdotus on hyvä. Nyt suuremmat sanktiot voisivat olla mahdollisia, mutta niitä ei voida sitten ottaa käyttöön, jos jäsenmaa jo on päätynyt sanktiomenettelyyn. Ja jos komis- jäsenmaan menettely eh, on hyvin alhaisella tasolla, niin silloin komissio ei juurikaan käytännössä ole mitään saavuttanut. Sitten RD-asiasta vielä eräs seikka varsin usein todetaan, että jäsenmaat ovat panostaneet asiaan eri tavoin, eri tavoin esittäneet paineita tämän asian suuntaan. Esimerkiksi kysymyksiä 2 ja 8, tämä oli esillä. Kysyisinkin teiltä nyt, mitkä teidän mielestänne ovat niitä jäsenmaita, jotka RD-kysymyksessä ovat eh, olleet aktiivisia – ja mitkä jäsenmaat sitten ovat vähän niin kuin olleet jalkajarrulla? I think this, this is knowledge. No, tämä on varmasti uutta myös parlamentille. Kun AD1 ja AD2 testeistä puhuttiin CMVssä, niin silloin aina äh, nämä pöytäkirjat on lähetetty parlamentille. Kun puhuttiin eh, teknisessä komiteasta RD1, niin oli yksi täysin erilainen ehdotus. En nyt usko, että he tekivät sitä pahasta tahdosta, vaan he halusivat vain viedä asioita eteenpäin. Voin mainita tämän, koska tämä on julkista tietoa. Kyseessä oli Saksa. Ja Tämä oli ensimmäinen kokous, jossa meillä ei ollut enemmistöä. Ja kyseessä oli RD2, anteeksi, tulkki korjaa. sagen, es waren ausschließlich die Niederlande bei, äh, bei dem zweiten Aufstieg. Eli tämä kakkososio, että siinä siis Alankomaat oli aktiivinen ja muut eivät. Yes, what I'm saying is that during that, that meeting the... Kyllä, kun keskusteluja käytiin, eh, Alankomaat eh, toivoivat eh, kunnianhimoisempia tavoitteita ja myöskin kunnianhimoisempaa aikataulua. Mrs. Görling. Görling. Ah, thank you. Um, can I just... Kiitos. Haluan nyt palata siihen, missä liikuin näiden aiempien kysymysten kanssa. Haluan kysyä kysymyksen, joka koskee tulevaisuutta. Eli jos jotain tästä valiokunnasta on tultava, niin äh, mielestäni meidän olisi katsottava, että miten voimme välttää nämä samat ongelmat tulevaisuudessa. Me tiedämme, että DG Grow työskentelee neljännen RD-paketin kanssa. Puhutaan siitä, mitkä nämä tekniset vaatimukset olisivat testeille, minkä näköisiä esteitä olisi ohitettava ja niin poispäin. Puhutaan näistä testeistä, ikään kuin ne olisivat kiinteitä. Ne eivät ole, ne elävät Ja olisi hyvä muistaa, että noksit eivät ole ainoa asia, vaan PM, niihin tulisi kiinnittää myös huomiota siten, että niitäkin saadaan, eli näitä pienhiukkasia saadaan riittävän alhaiseksi. Mikä on DGNVin vastuualue tässä, koska Grow näyttää olevan tässä kasvupääosasto näyttää olevan tässä johtoroolissa. Saatteko heiltä päivityksiä siten, että missä mennään vai onko teillä vastaava tilanne kuin muilla sidosryhmillä, että teidän pitää odottaa näitä alustavia esitelmiä? Tässä kolmannessa paketissa nimittäin esiteltiin ikään kuin valmis paketti. Onko DGN sikäli sidosryhmä? vai onko teillä sitten erillinen vaikutusväylä tässä asiassa? Mikäli halutaan onnistua terveysparannusten tekemisessä, niin sitten meidän pitäisi painostaa jo tässä vaiheessa, että todellakin saadaan jotain aikaiseksi. Me olemme tässä joukkuepelaajia. Meillä on säännöllisiä tapaamisia jossa keskustelemme asiasta. Työ käynnistettiin jo kauan sitten, joten ei tämä ole niin, että meille vain esiteltäisiin fe complete kaikki. Ei, vaan me olemme mukana keskusteluissa ja kykenemme tuomaan äänemme esiin. Mrs. Kadenbach. Ja, herzlichen Dank, Herr Kommissar. Kiitokset komissaari. Muutama kysymys. Ensimmäiseen varmasti on helppo esittää vastaus. Eurostat-kyselyt viime vuosilta ovat osoittaneet, että terveys- ja ympäristökysymykset, jotka ennen olivat varsin korkealla kiinnostuksen kohteena. Ei pelkästään kun ihmiset ajattelivat omaa tilannettaan, vaan myöskin täällä Euroopan parlamentissa, kun roolijaosta ja e, yksittäisten salkujen e, painoarvosta puhuttiin. Mutta vaikutelmani on sellainen, että viime vuosina tilanne on muuttunut, varsinkin viimeisten kahden kauden aikana. Eli terveys- ja ympäristökysymykset eivät enää tunnu olevan kärkipäässä prioriteettilistalla. 168 artikla, joka määrittelee EUn toimintatavat, niin jo siinä määritellään se, että terveyskysymykset on tärkeä asia EU:ssa, joka hoidetaan eh, yhdessä eh, komission ja toisaalta jäsenmaiden kanssa terveysuhat, valvontakysymykset, seurantakysymykset, eh, nämä ovat tärkeitä ja on määritelty, eh, mitä kukakin hoitaa. Itse katsoisin, että näissä kysymyksissä tarvitaan yhteistä vastuuta. Oletteko samaa mieltä kuin minä? Eli samaa mieltä siitä, että Nykykomissiossa ympäristö- ja terveyskysymykset ovat ikään kuin rasittava haaste, eivätkä sellainen tärkeä tekijä, eh, joka tulee huomioida, jotka omalta osaltaan vaikuttavat myöskin muihin kysymyksiin myönteisesti, kuten talouskysymyksiin, jos ne todella saadaan prioriteettina kunnolla esiin nostettua. I would share that view in the sense that yes, the priority niin, en nyt voi sanoa, että prioriteetti on, tai tulee olemaan työpaikkakasvu ja investoinnit, mutta kaikki ymmärtävät, että ympäristö voi olla osa tätä prioriteettia. Ei se ole mikään este näille prioriteeteille. Komission on pidettävä ympäristöä ja terveyttä prioriteettiensa joukossa, sillä 500 miljoonaa Euroopan kansalaista ovat tietoisia siitä, mitä tapahtuu. Euroopan kansalaiset painostavat. Ja tämä on hyvä asia. Toisenaan kansalaiset ovat tietoisempia terveysulottuvuuksista kuin ympäristöulottuvuuksista. Jos sanotaan, että ilman saasteet eivät ole hyviä ympäristölle hyväksyttävän, mutta jos sanotaan, että ympäri, äh, ilmansaasteet ovat huono asia, koska se on varaksi terveydelle, niin silloin kiinnitetään enemmän huomiota. Eli sekä terveys että ympäristö ovat tärkeitä kansalaisille. Komissio haluaa toimia kansalaisten hyväksi ympäristö- ja terveysasioita ei voida jättää toissijaisiksi. Děkuji. Eh, pane komisaři, já se v tom přestávám orientovat. Kiitos. Te sanotte, että komissio haluaa käyttää sanktioita ja samaan aikaan te kerrotte meille, että jäsenvaltioiden pitäisi auttaa löytämään laitonta toimintaa ja saman aikaan lienette samaa mieltä kanssani, kun sanon, että kaikki alkaa komissiosta. Emme kykene laatimaan tai tekemään lainsäädäntöä, joka jättäisi, joka jättäisi lainkaan tilaa tulkinnalle. Eli tässä palataan jälleen tähän hankalaan asiaan, koska yhtäältä te sanotte meille, että me ratkaisemme tämän. Mutta jos jonkun pitäisi tästä saada sanktioita, niin senhän pitäisi olla autoteollisuus, ei jäsenvaltiot. Mutta toisaalta kerrotte meille, että me emme nähtävästi kykene tekemään lainsäädäntöä, joka olisi realistista ja kykenisi äh, kestämään äh, sormeilua. Yhtäältä ei ole minkäännäköistä vakuutta siitä jäsenvaltiolle, että jos he haluavat auttaa, että he, he rangaistaisi sitä avusta. Miten te kuvittelette, että tämä toimii? This, I think, was explained by, by... En koska selvitti tätäkin seikkaa. Eh, mitä komission tulee, niin komission osa lainsäädäntöprosessia te ja neuvosto ovat sitten lakia tahot. Tässä tapauksessa täytäntöönpano, valvonta, seuranta ja sanktiomenettelyn käyttöönotto ovat asioita, jotka kuuluvat jäsenmaiden vastuulle. Ja samat lakia säätävät tahon määrittelivät tämän valtuuden näin. Minulle itselleni ainakin asia on täysin selvä. Niin, mutta useita kertoja tänään te sanotte, että te haluatte meidän luovan yhdessä teidän kanssanne uutta lainsäädäntöä, joka antaisi komissiolle mahdollisuuden asettaa sanktioita muille. Eli siis kuka tässä nyt sakottaa ja ketä? Onko tämä todellakin se ratkaisu ongelmaan? Eli että e, ihmiset tuolla kiertävät lainsäädäntöä, ihmisiä syytetään siitä, että ne eivät ole vastuullisia. Olen vakuuttunut siitä, että jäsenvaltiot eivät tätä tilannetta aiheuttaneet. Kun puhuin siitä, mitä komissio haluaa tehdä, niin viittasin ehdotukseen, jonka komissio on esittänyt, jonka mukaan valvonta täytäntöönpanon vastuu siirtyy komissiolle. Tämä vastuu siirtyy komissiolle ja tässä vaiheessa tätä vastuuta ei komissiolla ole ja siksi minä olen sitä mieltä, että komission ehdotukset tulevat parantamaan tilannetta, mikäli uusi skandaali tulee, niin ei voida sanoa, että ainoastaan yksi jäsenvaltio käsittelee skandaalia tai että jäsenvaltiot käsittelevät näitä, tätä skandaalia eri tavalla. Viimeinen puhe aikaa. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. aikaisempia ympäristö- ja yrityskomissaareja on usein otteeseen kuultu ja on opittu, että eh, tässä roolijako liittyy aina tiettyihin pääosastoihin. Ja vaikutelma on sellainen, että eri pääosastoilla oli omat asiansa, jotka ne hoisivat, ja nyt vaikuttaisi siltä, että Grow ja ympäristö päässä välillä nykyisellään kaikki hoituu oikein sutjakkaasti. Jos näin on, niin se askarruttaa minua. Jos tällaisia lykkäämistaktikoita on harrastettu vuosikymmeniä, jo e, ja aina näitä paineita on Grown suuntaan esitetty ja nyt sitten yhtäkkiä vaikuttaisi siltä, että ympäristöpääosasto on täysin tyytyväinen tilanteeseen, niin silloin minä jo kysyisin, että mikä teidän roolinne ylipäätään on, mitä te teette komissiossa? And you want me to... Te haluatte, että minä myönnän, että on ongelma ympäristö- ja kasvupääosastojen kesken Neljännen kerran sanon, ei ole ongelmaa. Nämä kaksi pääosastoa ovat halukkaita tulemaan tänne ja vastaamaan teille ja sitten te voitte kysyä molemmilta. Niinhän me teimmekin. Tämä teoria, joka teillä on, tai te haluatte minun sanovan näin. Olisitteko te onnellisia, jos mä sanon, että on, siellä on iso ongelma. Emme voi tehdä yhteistyötä. Viittaan vain siihen, mitä tässä aikaisempi komissaari totesi, joka sanoi, että totta kai eri pääosastot ajavat eri etuja ja siksi keskusteluja käydään. Ja esimerkiksi kun mietitään eh, vaikkapa veden raportointia, niin näkemyseroja on. I, I with... Olen yhtä mieltä. Potocnikin ja toisenkin komissaarin kanssa, ja olen sen täällä itsekin sanonut eri komission jäsenillä on vast, eri vastuualueet. Koska e, ongelmia on, niin kysyisin, mitä te teette asioiden käsittelyn nopeuttamiseksi? Mitä tulee sääntöjen noudattamiseen, niin ainoa asia, mitä minä voin tehdä, on se, että minä voin painostaa DG Grota, minä voin keskustella kollegojen kanssa – mutta teettekö te sen? No me mennään teiltä mitään kirjata tai mitään kommunikaatiota. Me emme ole nähneet teiltä yhtään mitään, joten mitä te oikein teet? Bas, you have been quoting. Bas, sinä olet sijoittanut Karlin kirjettä jokaisessa kokouksessa. Tämä kirje lähetettiin minun mandaatin aikana. Te ette ole nähnyt kirjettäkään. No, mutta kirja on ollut esillä harvakseltaan. That's poor. No, no. Tämäkö on aina todistuskappale? No onpa onnetonta. No eipäs nyt pelleillä, eipä nyt osoiteta sormella komissiota. Komission ehdotus on ollut täällä tammikuusta lähtien kohtalla maalissa. Te syytätte komissiota kenties myös siitä. Älkääs nyt. Uh, Toivoisin teiltä toimia, enkä saa kunnon vastausta any, problem between the DJs. I told... Niin te hoitte tätä. Minä sanoin, että no ei ole ongelmaa. Um, uh, we are in time. Thank you very much, Mr. Commissioner. Eh, no niin, kiitokset eh, herra komissaari, että pääsitte tänne näinkin myöhäiseen ajankohtaan, mutta minulla on eh, hyviä uutisia. Me tapaamme jälleen kello 10 torstai-aamuna, näin on. Oikein mukavaa Strasbourgin viikkoa kaikille.